Dear colleagues, I'm going to... Hyvät kollegat, aloitan kokouksen nyt täsmällisesti annettuna ajankohtana. Otamme puheenjohtajan ilmoitukset ensin. Ja meillä on vielä muutama hetki asettautua paikoilla ennen kuin äänestykset alkavat. Käsittääkseni ihmisiä tulee pikkuhiljaa lisää, mutta hoidetaan tällä välin ilmoitusasia. Haluan varmistaa, että ennen kuin äänestetään, kaikki ovat paikalla, joten älkää olko huolissanne. No niin, ilmoitusasiat ensin. Ensinnäkin seuraavat muutokset on tehty esityksestä luonnokseen. Mikäli koordinaattorit ainakin kuuntelevat, niin tästä olisi kovasti hyötyä. Kohta 18, joka liittyy EU-lisäjärjestelmään, hoidetaan kello 10.15 sen sijaan, että 15.45 olisi tuo ajankohta. Toivottavasti koordinaattorit ainakin nyt kuuntelevat Kohta 18 EU-liisa-asia siis suoritetaan 10.15 eli 15, eikä 15.45. Lisäksi äänestyksessä on uusi asia, mietintölos, joka liittyy digitaaliseen kauppastrategiaan. Se, siitä äänestetään 10.45, 11, 12 ja 13 kohdat. Siis paketti on lykätty kuudelle päivälle marraskuuta kohta 19, joka liittyy rahanpesuvastaiseen toimintaan rikosoikeuden kautta. Siitä seurataan 15.45 eurooppalainen strategia yhteistyöhön perustuvista siirtojärjestelmistä on poistettu esityksestä, mikäli teillä mitään vastalauseita ei on näin hyväksytty. Tulkkausta ei ole kroatian, tanskan, maltan ja iirin kielellä. Nyt sitten koordinaattorin suositukset, niiden vahvistaminen, esittelyiden nimittäminen. Barbara Spinelli on nimitetty esittelyksi, joka vastaa oma vastuusta. Aloitteista mietinnöstä kirjoittuu meidän pluralismiin EU-ssa. Kostas Krisokonos puolestaan on esittelijä, joka vastaa lausunnosta Vastuuvapaus 2016 Europolille, Eurojustille, Frontexille, FARlle ja niin poispäin muille horisontaalisvirastoille. Vahvistavatko jäsenet nyt tämä korjantojen suositukset? Kyllä ne on vahvistettu. Sitten liipeä aikataulun hyväksyminen vuonna 2018, kokouskalenterin hyväksyminen Valiokunta-äänestys järjestetään seuraavassa kokouksessa. Miten delegoituihin, niin säännöksen tulee 12. lokakuuta komissio tai täytäntöpanon luonnoksen, joka liittyy työohjelmaan 2018 vuodelle ja sekä oikeuteen liittyvän ohjelman täytäntöönpanon. Täytäntöönpanon säännös toimitettiin kaikille Liben jäsenille libe komitologiakirjelman kautta 13. lokakuuta ja tarkistus ja vastalauseiden, vastalauseiden takana ja asetin samalla, mikäli kukaan ei vastusta. Ilmoittaa, vastusta ilmoittakaa Liben sihteeristä 27. päivä. Kuten kaikki tiedät, sähköinen koneäänestys on määrä aloittaa tänä kello kahdeksalta. Haluaisin nyt varmistaa, että kaikilla on äänestyskorttinsa mukana tätä äänestyssessiota varten, koska kaikki äänestykset ovat koneäänestyksiä. Hyvät kollegat, mikäli kaikki nyt ovat suurin piirtein täällä mölyämättä, niin... Worry. We have another moment's business. I'm not going to take the... Pieni hetki vielä. En äänestä ennen kuin olen tarkistanut koordinaattorilta, että kaikki ovat valmiina. Joten älkää olko nyt huolissanne. Rova Wikström, työjärjestyspuheenvuoro. Can, can I, miss Puheenjohtaja, pyytäisin puheenvuoroa ihan vain pieneksi hetkeksi. Yet. Emme nyt vielä äänestää. Ehdotin hetken hiljaisuutta Maltan tilanteen vuoksi. Ja sitten minä äänestyksiin. Hyvät kollegat, selventääkseni asiaa niin kuin äänestyksiin. Aion kyllä tarkistaa koordinaattorilta, että kaikki ovat paikalla ja valmiina äänestämään, joten olkaa huoleti. Mikäli nyt kuuntelette, mitä minä sanon, hyvät kollegat, Hetken hiljaisuus pyydän. Kiitos Heinz. Kuten kaikki tietävät, 16. lokakuuta maltalainen tutkiva journalisti Daphne Koritsia tapettiin autopomiiskussa. Nyt pyydän hiljaisuutta. Hyvät kollegat, jos joku tulee vielä sisään, niin tulkoon ääneti. Tutkijajuristi Daphne Korana Galizia tapettiin autopomiiskussa, kuten tiedämme kaikki. Valikuntamme on äärimmäisen kiinnostunut tästä asiasta, koska hän käsitteli monia asioita, jotka ovat meillekin tärkeitä. Tämä hieno journalisti oli erittäin aktiivisessa roolissa, kun hän kertoo kansalaisille korruptiotapauksista, aivan erityisestikin mitä tulee Panaman papereihin. Hyökkäys oli selkeästikin hyökkäys lehdistön vapautta vastaan. Haluaisin avata tämän päivän kokouksen ehdottamalla minuutin hiljasta hetkeä hänen muistolleen. Nyt minuutin hiljainen hetki. Thank you very much, colleagues. Kiitos, kollegat. So colleagues, we now... Kollegat, nyt me siirrymme koneäänestyksiin. Aloitamme Dublinin paketista. Rova Wikström haluaa puhua yhdessä kohdalla tämän äänestyksen, mutta ennen kuin Rova Wikström puhui, haluaisin tarkistaa koordinaattoreilta, että kaikki ovat paikalla ja varmistatte, että jo, mikä joku puuttuu, niin ilmoitatte minulle Rova Wikström. Chair, dear colleagues, uh, we have had... A... Um, Kollegat, uh, meillä on hyvin pitkä ja kivinen tie ennen kuin päästiin tämän päivän äänestyksiin ja meillä on vielä pitkä päivä edessämmekin. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni teitä kaikkea. Äärimmäisen lämpimät kiitokset koko tiimille, joka on tehnyt työtä tämän asian puolesta. Ilman ankaraa työtä ja antaumusta ja kärsimällisyyttä, jotta varjoiset ja teidän tiimisoita osoittaneet ilman erilaisia kollegoita sihteeristössä, komissiossa ja parlamentin oikeusyksikössä emme olisi päässeet tänä päivänä tähän vaiheeseen, jos nyt ollaan äänestyksen valmistelu vaati 25 varjostöiden kokousta, joka on suorastaan ennätys tällä vaalikaudella. Lukuisia ja taas lukuisia teknisiä kokouksia järjestettiin, eikä ole vain erityisen kiitollinen siitä, että kollegat ovat osoittaneet halukkuutta ymmärtää muita kollegoita ja heidän näkemyksiään. Samalla he ovat ilmaiset oman ryhmänsä kannan ja puolustaneet sitä. Nyt on saatu sellainen mielikuva, että parlamentti tänä päivänä pystyy puhumaan yhdellä vahvalla, yhtenäisellä äänellä. Tämä nyt todistettu. Tämä on tavallaan historiasta suorastaan ja toivon mukaan tämä antaa innoitusta myöskin neuvostolle sitten kun neuvotteluihin mennään. Olen siitä, että laaja konsensus on saatu syntymään. Tämä on oikeastaan vastaus siihen, mitä kansalaiset sanovat Euroopassa, edellisessä tutkimuksessa toukokuussa. 70 prosenttia Euroopan kansalaisista sanoi nimittäin, että he luovat, että Eurooppa tekee jotakin maahanmuutolle. Tämä on kulmakivi tässä työssä. Nyt tarvitsemme pragmaattisia uudistuksia tähän osaan yhteistä Euroopassa turvapaikkajärjestelmää ja halutaan järjestelmä, joka on oikeudenmukainen ja toimii kunnolla. Toivon mukaan tänä päivänä meille tulee sellainen tunne, että olemme ottaneet erittäin merkittävän askelen eteenpäin ja että neuvosto saa tästä myös innoitusta, tästä pragmaattisuuden henkestä ja siitä, että kuunnellaan toisia ja ollaan valmiita tekemään yhteistyötä niin, että löytyy käytännön ratkaisuja samantyyppisiä Samantyyppinen toista valitsee kuin se, joka johti meidät tänä päivänä tähän hetkeen. Kiitoksia jälleen kerran teille kaikille. Etenemään nyt eh, äänestykseen. Rova Wikström, haluaisin nyt pikkuhiljaa mennä äänestykseen. Mutta onko tämä lyhyt huomio? Why is not a uh, Czech translation? This is not uh, about me, but many people... Sekin tulkkaus näyttää puuttuvan. Kysyisin, miksi näin on. Kyse ei ole minusta, vaan myöskin monista kollegoista, jotka haluaisivat kuunnella, mitä täällä keskustellaan ja striimata. Haluatteko kertoa tästä hieman etukäteen, koska olen lähettänyt viestin kahdelle lehdistön edustajalle jo aikaisemmin tästä. Pyydän anteeksi, me selville, miksi näin on. Pääsinkö jotain, miten herkkää se on kyseessä, kun tänään äänestetään. Otamme selvää ja kerromme teille sitten, mikä lopputulos on. Pyydän anteeksi Tsekin kollegalta. Mutta nyt mennään äänestyksiin. Tämä, kyllä täällä piti olla Tsekin kielinen tulkkaus. Näin minulle kerrotaan. Meille kerrotaan, että täällä pitäisi olla Tsekin tulkkaus. I'm going to proceed with the vote and we will check. Mennään nyt äänestykseen ja tällä välin otamme selvää, mistä kenkä puristaa nyt sitten Että Ensin tekninen ilmoitus ennen kuin äänestetään mikäli kuuntelette huolella. Pistäkää merkille, että artikla 42 kohta 1 on kohta, jossa on vähän pieni kirjoitusvirhe sivulla 49, 965 tarkistus, että se korvaa 961, 2, 3, mikäli 6, 968 hyväksytään. Nyt mennään äänestykseen. 110, 111, 112, nämä ovat kaikki identtisiä ja etenemme nyt täten ensimmäinen äänestys, nämä kaikki yhdessä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Rova Spinelli, eikö teillä ole äänestyskorttia? Eikö se toimi? Nyt on tärkeää, että kaikki äänestävät, joten mikä haluavat vaihtaa paikkaa, niin tehkää niin. Pistäkää korttinne toiseen koneeseen. Kollegat olisi varmistaa, että kaikki äänestävät tänään ja että kaikki sujuu. Hyvä. Artikla 2, kompromissi 1, äänestys alkaa. Pyydän anteeksi. Artikla 1, 286 ja 287 tarkistukset, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Pyydän anteeksi kollegat. Tarkistus 300. Tarkistus 300. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Sivulla 17 sanoo puheenjohtaja. Kompromissi kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Kompromissi 4 on sivulla 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin ikään. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7, sivulla 32. Äänestys alkaa. Sivulla 32. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Sivulla 40 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9, sivulla 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10, sivulta 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11, sivulta 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12, sama sivulla vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13, sivulta 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14, sivulta 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Samalla sivulla vielä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16, sivulta 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17, sivulla 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18, sivulla 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19, sivulla 53. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Sivu 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Sivulla 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaksi, sivulla seitsemän, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 23, sivulla 58, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 24. Sivulla 59 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten artikla 24, 6, 9, 7 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 25. Sivulla 60 äänestys alkaa. Tarkistuksi 70. 729. Ei, anteeksi, äänestys päättyy ensin. Hyväksytty. Otan tässä asiat itsestäänselvyytenä jo. Hyvin meni läpi se artikla. Tarkistus 702 ja 701, samanlaisia molemmat, sivulla 62 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26, sivulla 63 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27, sivulla 67 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 769 äänestys alkaa anteeksi, niin kyllä, 769 numeroinen tarkistus. 769 sivulla 70 on vuorossa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 86 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 94, 871 ja 873 sivulla 72 ja 873 ja 880 asti. Kaikki ovat samanlaisia sivulla 83 84. Äänestys päättyy. Ja anteeksi, alkaa. Eli 94 aina sinne 880 asti. Äänestys alkaa nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten mennään kompromissiin 31, sivulla 81. Kompromissi 31 nyt vuorossa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 32 sivulla 90 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän viisi kolme aina yhdeksän viisi yhdeksään asti sivulla 93. Äänestys alkaa. Siis 953 tarkistus. Hetkinen. Hyvät kollegat, tein virheen. Tämä äänestys peruutetaan, jonka äsken aloitin. Eli kompromissi 33 on nyt vuoros, vuorossa. Ihan sivun alussa unohdin sen. Kompromissi 33 siis. Äänestys alkaa. Ja sivu on 82. Äänestys alkaa. Anteeksi, 92. Äänestys alkaa. Kompromissi 33. 33 sivulla 92 äänestys on vielä auki. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän anteeksi. Sitten päästään tarkistuksiin 953, 954, 95, 956, kaikki samanlaisia sivulla 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Rouva Stevens, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Haluaisin päättää tämän äänestyksen ensin. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Ja sitten Rova Stevens. Pyydän anteeksi puheenjohtaja, en halusi keskeyttää äänestyksen, mutta minun on vaikea seurata vaikea seurata äänestyslistan sivun numeroa. Tämä ei koske pelkästään tätä äänestystä pelkästään tätä valiokuntaa, sama joka paikassa. Kompromissin numerot riittää, kun sanotaan kompromissin numerot. numerot on hyvin vaikea seurata. That, yeah, I was actually working. Itse asiassa työskentelin puheenjohtajan luettelosta käsin, en niin SNDn luettelosta. Olen samaa mieltä, että varmaankaan ei kannata yrittää olla avulias silloin, kun siitä ei ole apua. Eli me en mainitse sivunumeroita enää. Mainitsen vain tarkistusten numerot. Pyydän anteeksi tätä. Eli tarkistus 957. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 958 tarkistusvuorossa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 97 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty.

hyväksytty. Tarkistus 969, 970, 971, 973, 974, kaikki identtisiä. Äänestys alkaa näistä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 991. Äänestys alkaa. Yhdeksän yhdeksän yksi tarkistus siis vuorossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten AFET 23. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 993 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 994 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 996. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 997. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 37. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 38 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Artti, anteeksi, tarkistukset 101, 1, 108 ja hetkinen, hetkinen Tarkistus 10, 11, 10, 11, eli 1011. Äänestys alkaa. I'm not seeing a page number. En sano tässä nyt sivunumeroita ollenkaan, ainakaan tässä tapauksessa. Niin, tämä on tarkistus 1011 nyt, jos äänestetään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt sitten 103 ja 1012, jotka ovat identtisiä. Äänestys on alkanut, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrytään sitaatiotosuun 113. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 115 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 116 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten on kappaleet 117 vuorossa. Anteeksi, aloitetaankin 118. 118 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 119, 120, identtisiä. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Tarkistus 1, 2, 3 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ja sitten AFET 2 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 137. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ja sitten Afet kuutonen, anteeksi seitsemän, ja nyt joudutte itse etsimään sivun. Afet seitsemän, minä en sano ollenkaan nyt sivunumeroita enää. Johdantosan kappale 26 mahdollisesti. Kyllä, johdantosan kappale 26, siinä vinkki teille. Afet 7 löytyy sieltä. Rova Gomez, en sano sivunumeroa ollenkaan, se ei ole avuksi. Sitä ei ole nyt enää sallittu. Äänestys on auki. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Sitten mennään tarkistukseen 265. Se on johdantosan kappale 36a. Äänestys alkaa. 265 tarkistus siis vuodessa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 19 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 268. Seuraavaksi äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. AFET 9. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 269. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 277 äänestys alkaa. 277. Ana. Ei, mm, hetkinen. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Ja sitten mennään loppuäänestykseen joka suoritetaan näinä mm, muutetusta tekstistä. Nimenhuutoäänestyksellä niin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty 30, 43 puolesta 16 vastaan. Ja sitten äänestämme neuvottelujen avaamisesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta, 14 vastaan eikä tyhjään. Ja onnittelu Rova Wikströmille ja kaikille varjoesittelijöille niin ikään. Hei. Thank you colleagues for your discipline. Kiitoksia kollegat kurinalaisuudesta tässä äänestysosiossa. Siitä oli kovasti hyötyä. Hyvät kollegat, nyt sitten siirrymme eteenpäin nopeasti seuraaviin äänestyksiin. Onnittelut kaikille asianosaisille, mutta nyt on siirryttävä asioissa eteenpäin. Hyvät kollegat, seuraavaksi vuorossa äänestys, joka koskee Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmä etiasia. Esittelijämme on Kinga Gaal. Joten Kinga, haluatko käyttää puheenvuoron vielä ennen äänestyksiä? Ole hyvä. Uh, uh, Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitäni, neuvonantajiani, neuvon avustajiani ja sihteeristä ja Katrinia valtavasta työstä lyhyessä ajassa, jota todella arvostin. Olen todella arvostanut sitä työtä, mitä teimme yhdessä, vaikka emme kaikista asioista olleetkaan samaa mieltä. Siitä huolimatta meillä oli oikein hyvä työilmapiiri ja toivottavasti tämä näkyy sitten myös äänestyksessä. Paljon kiitoksia kollegoille. Thank you very much uh, to the rapporteur. We can now proceed to the vote. Siirrymme sitten seuraavaan äänestykseen. Ensin artikla 7, kompromissiesitys, äänestys alkaa. Katsomme tuota asiaa vielä. Pyydän anteeksi kollegat. Pyydän hiljaisuutta. Tämä jaettu kahteen osaan. B-osa ensin, siitä täytyy äänestää. Sitten tämän jälkeen äänestämme lopullisesta mietinnöstä. Sopiiko tämä kaikkea Tehdään näin. Compromise on article 70 and, on 82. Kompromissi artiklan 70 ja 82 ja sitten loppuäänestys. Kompromissi artiklan 70. Äänestys alkaa. Tämä on ollut jonkin aikaa johonkin, joten äänestäkää kompromissiartikan 70 menettely ennen loppuäänestystä siis. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi artiklan 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin ikään. Nyt sitten äänestys itse tekstistä ja muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaksi poista, 13 vastaan kolme tyhjää ääntä. Nyt sitten päätös mennä neuvotteluihin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 43 puolesta 13 vastaan. Yksi tyhjä ääni. Nyt sitten siirrymme toiseen osaan. Hyvät kollegat, toinen osa, eli varsinainen äänestyslista, joka teillä on toimitettu, tulkeutu, sen ei ole toimitettu. Yksi, kuusi, 1, 4, 8 on identtisiä puolesta äänet. Tulkeilla ei edelleenkään ole tätä äänestyslistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ovatko kaikki nyt mukana? Kompromissartiklan yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 337. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklaan kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 390. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklan 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Compromise on article 8. Vote is open. Artikla 8 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten kompromissi 9 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Artikla 10, niin ikään kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10. A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 11 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa tästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 14, niin ikään kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme koulutus education sanan poistamisesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äh, sanasta äh, occupation. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eteenpäin. IP-kohdasta äh, nyt äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi, artikla 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten eteenpäin. 512 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi artiklassa 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Artikla 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19. äänestys tästä alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissiartikla 20, artikla 20 siis äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tulos hyväksyttiin. 21 artiklan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 25. Äänestys tästä alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sitten kompromissi 26, 26a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. olkaa tarkkana. Joku näyttäisi nyt jättämään, jättämään äänestämättä. Tämä ei ole kovinkaan vakava, mutta siitä huolimatta olkaa nyt tarkkana. Äänestys päättyy. Siis eh, niin ymmärrän kyllä, että tämä on väsyttävää ja rasittavaa. Joka tapauksessa täällä ollaan nyt äänestämässä. Äänestys päättyy ja, ja tulos oli hyväksytty 27 artikla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eteenpäin 28 eh, artiklan kompromissi. Eh, niin ikään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 ja 29a kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 758. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Artikla 30, kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 31, kompromissi siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 32, äänest, artiklassa 32, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. Artikla 33, niin ikään kompromissi, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. Artikla 34, kompromissi, äänestys alkaa, Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 artikla seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 37 artiklassa ja siitä äänestys alkaa nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 39. Kompromissi siis. Edelleen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Seuraavaksi 857, <clears throat> äh, 875 artikla. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty. Artikla 40 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 41 artiklasta ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 45 artikla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 artikla, nämä kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 artikla seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 49 artikla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten artikla 50, kompromissi niin ikään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51, artikla kompromissi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52, artikla kompromissi niin ikään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 52, äänestys, äh, 52a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 artikla kompromissi, niin ikään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. Kompromissin artikla 54 siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi artikla 55, josta äänestys alkaa nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 56. No, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57. Kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Artikla 59. Äänestys alkaa. Äänestys. Hetkinen. Kompromissi 59, siis uudemman kerran vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy nyt. Hyväksytty. 60 äh, artikla kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 62. Äh, äh, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 äh, artikla kompromissi seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissiartikla 64, josta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana äh, artikla 65. Äänestys alkaa tästä kompromissista. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 66 seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi artikla 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10.37. Äänestys alkaa. 1.37 siis. Äänestys alkoi. Ja äänestys päättyy. Se hylättiin. Artikla 73 ja kompromissi siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklassa 73. Äänestys alkaa, päättyy ja hyväksy. Sitten 74. Äänestys alkaa, 74 artikla menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 artikla, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 artiklan kompromissi seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78 artikla kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 81 artiklassa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi, artikla 82. Äänestys alkaa ja siihen liite mukaan muutoin tähän äänestykseen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kompromissi johdantoosa kappaleesta. Kaikki johdantoosan kappaleet, äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tämäkin tuli hyväksyttyä. Sitten tarkistus 163, siis 163, äänestys alkaa. Jos haluatte, mä ähm, annan numero, äh, sivunumeronkin, mutta siis kyseessä on tarkistus 163. Löydätte sen Oletteko kaikki nyt onnistuneet löytämään sen paperistanne, asiakirjoistanne? Hetkinen, odotetaan vielä, pidetään äänestys auki. 163, äänestys, 163 äh, siis. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hylätty. Tämä tuli hylätyksi. 177 tarkistus seuraavana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi siirrymme muutettu teksti, äänestämään siitä, tällä tavoin muutettuna. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 42 puolesta, 12 vastaan. Vielä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolta ääntä, 13 vasta ja yksi tyhjä ääni. Eli kiitokset. Colleagues, um, if, you, if you keep your places, we can take... Hyvät kollegat, pitäkää kiinni paikoistanne vielä. Äänestämme vielä loppuäänestyksen koskien Amazonin Teresan mietintöä koskien huumeita. Teresa Jimenez Barrion mietintö. Eli kyseessä on puitepäätös laittoman huume huumausainekaupan ja rikostunnusmerkistöjä seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta. Teresa, haluatko käyttää puheenvuoron ennen kuin aloitamme? Voisitteko pysyä hiljaa niin, että voimme äänestää tämän loppuäänestyksen? Ei tarkistuksia. Loppuäänestys äänestetään nimenhuutoäänestyksenä ja äänestys alkaa. The vote. Äänestys päättyy ja hyväksytty 50 ääntä nel- puolesta neljä vastaan eikä tyhjiä. Onnittelut esittelijälle. Mutta about dear colleagues, um, if you could please... Kollegat, voisitteko istuutua aloillenne? Etenemme kohtaan seitsemän. Tiedän, että kaikilla on kovasti kiire tänään, joten olisi hyvä, jos päästäisiin nyt asioissa eteenpäin. Istuutukaa aloillenne, jos olette paikalla vielä tämän session ajan. Joten hyvät kollegat, meillä on kohta seitsemän, joka koskee komission edustajan Kengin esitystä, ja se koskee terrorismitorjunnan pakettia 18. lokakuuta. Se on hyväksytty. Kollegat ovat nähneet tämän esityksen jo. Tämä paketti esiteltiin eilen sisältää tukitoimia jäsenvaltioille julkisten tilojen suojaamiseksi ja myöskin esimerkiksi vaarallisten, vaine, vaarallisten aineiden terrorismin rahoittamisen ja sen sellaisen ehkäisyä. Tämä oli varmasti oikein hyvä kuulla eilen. Tässä esityksessä oli paljon hyvää analyysiä, mutta tänä päivänä meillä on sitten mahdollisuus itse analysoida komission esitystä tai komission jäsenen esitystä. Mainitsisin myös, että meillä on kollegoita uudesta terrorismivaliokunnasta ja puheenjohtaja Griesberg on myös tässä valiokunnassa jäsenenä. Haluaisin mainita, että kyseisen valiokunnan jäsenet ovat myös läsnä tänäkin päivänä, mikä on oikein hyvä asia. Joten jotta, niin on oikein hyvä, että Julian King on täällä paikalla puhumassa tästä paketista. Toinen tärkeä asia tässä on se, että kuullaan EU Kanada PNR-sopimuksesta 26. heinäkuuta tuomioistuin lausui, että EUn ja Kanadan välinen sopimus PNRstä on sellainen, että sitä ei pitäisi solmia sellaisenaan, koska yleissopimuksen mukaisia eivät ole kaikki sen osat. Ja 7. syyskuuta sitten kirjoitettiin komissiolle ja neuvoston puheenjohtajavaltiolle tästä aiheesta tuomioistuimen taholta näiden asioiden korjaamiseksi pyytäisin, että komission jäsen voisi näistä kahdesta aiheesta. Meillä on kymmeneen asti aikaa suurin piirtein, joten ja varmasti kysymyksiä. Meillä on paljon valistuneita kysymyksiä täältä kollegoilta luvassa, joten komission jäsen voitte varmaankin nyt aloittaa. Anteeksi myöskin suurlähettiläs on myös paikalla. Olemme kiitollisia myös hänen läsnäolostaan. Meillä on ollut kiireinen aamu, anteeksi, että unohdin esitellä teidät ja toivottaa tervetulleeksi. Niin, kuullaan ensimmäiseksi sitten komission jäsenen esitys, joten annan teille puheenvuoron välittömästi. Invitation. Kiitoksia paljon tästä kutsusta. Ja arvois jäsenet, oli mielestäni tärkeää tulla tänne paikalle heti mahdollisimman nopeasti puhumaan näistä toimenpiteistä, jotka kollegio esitteli eilen ja vaihtaa niistä ajatuksia kanssa. Kiitoksia paljon, että järjestit aikaa tähän tänä aamuna. Pyydän jo etukäteen anteeksi, että en pysty olemaan pitkälti kello 10 jälkeen, koska minä joudun kiitämään lentokentälle seuraavaan kokoukseen, jossa on mahdollisuus tavata USA ja Kanadan edustua, edustajia tästä aiheesta. Kuten totesitte, tämän paketin toimet tai niiden tarkoitus on lisätä meidän valmiuttamme vastustaa terrorismia ja sen rahoitusreittejä ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä. Viimeisen vuoden, parin vuoden aikana olemme näihin toimiin jo ryhtyneet, mutta haluaisimme myöskin oppia siitä, mitä on tapahtunut kesän aikana terrorismihyökkäysten iskujen muodossa. Nuo iskut osoittivat jälleen sen, että ter- terrorismin uhka on todellinen ja jatkuva sitkeä. Olen sanonut monesti aikaisemminkin, niin kuin sanon nyt, eli emme voi estää kaikkia hyökkäyksiä, emme voi nollariskitasoa luvata, mutta voimme progressiivisesti sulkea sitä tilaa, missä terroristit toimivat. Ja me voimme vastata antaa vastineemme ja sopeutua terrorismien toimintatapojen muutokseen. Olemme nähneet, että terrorismi on liikkuma, äh, siirtymässä yhä enemmän low-tech-tyyppiseen matalan teknologian äh, iskuihin Berliinissä, Lontonissa, Tukholmassa ja Barcelonassa tästä nähtiin viitteitä. Ja Daesh on jatkuvasti innoittanut jäseniään iskemään kansalaisten kokoontumispaikkoihin, turistipaikkoihin, konsertti alueisiin ja niin, ja niin edelleen. Tapasin 60 kaupungin edustajat, kaupunginjohtajat Nitsassa viime viikolla ja he pyysivät julistusta näiden julkisten tilojen suojelemiseksi yhä enemmän. Ja eilen julkisimme toimintasuunnitelman, jolla pyrimme tätä edistämään ilman, että rajoittaisimme julkisten tilojen avointa luonnetta. Tähän on monia tapoja. Jotkut tavat ovat fyysisiä rajoja, esteitä, joita asetetaan, jotka ovat ikään kuin low ratkaisuja itsessään, mutta niiden asentaminen vaatii rahaa. Ja kansalliset ja alueelliset ja erityisesti kunnan viranomaiset ovat ilmaiset halunsa tukeen. 18,5 miljoonaa euroa on osoitettu turvallisuusvaroista tähän ja aina 100 miljoonaan euroon asti ensi vuonna on luvassa aluerahastoista näihin innovatiivisiin toimiin. Samanaikaisesti olemme perustaneet foorumin jäseneltyyn yhteistyöhön eri viranomaistahojen väliseen parhaiten käytäntöjen vaihtoon ja julkisviranomaisten ja yksityissektorin välisten yhteyksien luomiseen. Mitä tulee sitten kestävyysponnistusten lisäämiseen, olemme lisänneet tehostustamme biologisten, kemiallisten, kemiallisten ja ydinuhkien torjumiseen. Tämä äh, riski, joka liittyy näihin iskuihin, uhkiin, katsotaan matalaksi, mutta koska puhumme terrorismista, jonka luonne on tietynlainen, meidän täytyy olla valmiina myöskin ja ehkäistä se, että terrorismit eivät pääse käsiksi näihin aineisiin. Ja se kapasiteetti, mitä EU voi tarjota, on robustimpi puitteisto tällaisen uhkien torjumiseksi. Nämä toimet auttavat myöskin jäsenvaltioiden toimia varojen muodossa. Monet, monet viimeaikaista hyökkäyksistä ovat käyttäneet TATP-nimistä räjähdettä, joka on Daeshin lempiase. Tiedämme, että meillä on EU-asetus tästä aiheesta, rajoittaa, joka rajoittaa pääsyä tällaisiin aineisiin, joita käytetään räjähteiden valmistamiseksi ja sekoittamiseksi. Ja eilen totesimme, että haluamme ryhtyä välittömiin toimiin, jotta voisimme vahvistaa olemassa olevaa asetuksen toimeenpanoa, jotta voisimme vahvistaa, varmistaa, että jäsenvaltiot panivat sitä täytäntöön mahdollisimman tehokkaasti. Ja samanaikaisesti haluamme käynnistää täyden asetuksen uudelleen tarkastelun jäsenvaltioiden kanssa. Tarkastellaksemme, onko asetus asianmukaisella tasolla uhkatason huomioon ottaen. Se, että terrorismien pääsy räjähteiden alkuaineisiin pyritään rajoittamaan. Me haluamme myöskin rajoittaa heidän pääsyään muihin hyökkäysten valmistelukeinoihin, esimerkiksi, esimerkiksi viestintäteknologioihin, salattuihin viestintämuotoihin. Olemme ryhtyneet käytännön toimiin sillä alalla ja tämä koskee laajempaa kryptausta koskevaa keskustelu, jota on käyty. Tehän tiedätte, että salaus, kryptaus on turvallisuus, turvallisuuden keskeinen tekijä. Olemme ottaneet sen mukaan kyberturvallisuuteen. Komissio on aivan selvillä linjoilla siitä, että emme halua tarjota mahdollisuutta minkäänlaisiin järjestelmäpohjaisiin takaoviin, oven pääsyihin. Me haluamme varmistaa, että kryptaus on todella ehkäisemässä terrorismin laajenemista. Jos katsotaan esimerkiksi puhelin tietyssä roolissaan, niin tietyissä jäsenvaltioissa voidaan hankkia kyseisistä laitteista paremmin tietoa kuin toisissa jäsenvaltioissa. Tässä tilanteessa me haluamme jakaa hyviä käytänteitä, asiantuntemusta, teknistä tietoa jäsenvaltioiden kesken ja, kesken ja haluamme vahvistaa tietoa, tietämystä ja kapasiteettia, jota Europolissa keskusvirastona täytyy olla jäsenvaltioiden tukemiseksi näissä tilanteissa. Pakettiin liittyy myöskin terrorismin rahoittaminen. 2016 toimintasuunnitelma asiaa koskien on lähes täysin täytäntöönpanto. Vielä siinä on joitakin askeleita otettavana, mutta siinä edistytään. Yksi alue, joka vaatii lisätoimia, on rajat ylittävä pääsy rahoitustietoihin. Se on paikannettu sidosryhmien tasolta avainesteenä joihinkin, joillekin rikostutkin, joihinkin rikot, rikostutkintoihin, joten tutkimme uusia toimenpiteitä, joilla voitaisiin antaa mahdollisuus jäsenvaltioiden viranomaisille havaita, jos terrorismin ää, äh, e, terrorismista epäilyn äh, rahoitustietoja voitaisiin saattaa äh, viranomaisten saataville. Ja tässä muistutetaan, kuinka tärkeää on äh, puuttua radikalisaation ytimeen ja sen alkuun. Tämän valiokunnan jäsenet olivat, ja Terkomiten valiokunnan jäsenet olivat mukana työryhmässä, jossa pyritään toivot mukaan äh, antamaan konkreettisia ehdotuksia radikalisaation ehkäisemiseksi tämän vuoden loppuun mennessä. Internet on ollut ja on edelleen päätyökalu Dashin kaltaisille ryhmille haitallisen propagandan levittämiseksi ja sitä käytetään myöskin rekrytointiin ja motivointiin. Toi Euroopan neuvoston ja G20 ovat kaikki vaatineet toimenpiteitä tämän suhteen ja siksi me lisäämme ponnistuksiamme EUn internetfoorumin puitteissa 6. joulukuuta on luvassa kokous ja siihen valmistaudumme luvaten saada aikaiseksi edistystä suurten internettoimijoiden avulla. Mutta yritämme järjestää myöskin pieniä alustoja. Ei voi toimia pelkästään suurten alustojen puitteissa. Jos se otetaan suurilta alustoilta, niin sitä levitetään pienten alustojen puitteissa, joita meillä on tällä hetkellä puitteistossamme mukana noin 50. Toivottavasti pääsemme siinä etenemään nopeasti, sisältäen myöskin automaattiset toimet, jolla voidaan paikantaa tällaisen, tällainen materiaali, vaikka ei välttämättä sen lataamista voitaisikaan ehkäistä. Mutta kuten tiedätte, Euroopan neuvoston pyynnöstä olemme varanneet itsellemme oikeuden arvioida edistystä ensi vuoden alussa. Ja jos emme etene riittävän nopeasti, niin tarkastelemme lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia asian ratkaisemiseksi. Sitten haluamme tukea myöskin kansalaisjärjestöjä ja muita yhteiskunnan ääniä, jotka luovat ja jakavat positiivista vastanarratiivia. Tämä on tärkeää taistelussa ihmisten mielistä ja ajatuksista, jotta he kääntyisivät pois väkivallan tieltä. Ja haluaisin todeta, että lokakuun alussa avasimme kansalaisyhteiskuntaohjelman puitteissa tällaisen materiaalin luomiskilpailun. Sitten viimeinen kohta on kansainvälinen yhteistyö, joka on aivan keskeinen asia, ottaen huomioon tämä maailmanlaajuinen uhka. Euroopan unioni allekirjoitti terrorismin vastustamis yleissopimuksen joulukuussa 2015 ja 23 jäsenvaltiota on sen ratifioineet. Lisäpöytäkirjat koskevat tiedonvaihdon helpottamista ja yhteistä vastinetta vierastaistelijoiden kysymyksen ratkaisemiseen. Eli tämä lisäpöytäkirja tulee olemaan avainasemassa kansainvälisen terrorismin vastaisen toiminnan auttamiseksi. Ja toivottavasti tämä ratifikaatio etenee jäsenvaltioissa. Europolin yhteistyön lisääminen kolmansien valtioiden kanssa. Pyydämme neuvostoa lisäämään tai avaamaan neuvottelut Algerin, Israelin, Israelin, Jordanian, Libanonin ja Tunisian ja Turkin kanssa. En nyt yritä arvailla, kuinka helppoja näistä neuvotteluista tulee. Jotkut niistä ovat varmaan vaikeitakin, koska kaikki tiedämme, minkälaisia standardeja me sovellamme, mutta minä uskon, että meidän pitäisi pyrkiä puuttumaan meidän yhteistyömme luonteeseen näiden naapurimaiden kanssa joilla on aivan erityisiä turvallisuushaasteita esimerkiksi Daeshin ja kalifaatin suhteen Irakissa ja Syyriassa. Ja sitten lopuksi komissio toimitti suosituksen eilen neuvostolle, jolla autorisoitaisiin PNR-sopimuksen, tarkistetun sopimuksen hyväksyminen Euroopan unionin ja Kanadan välille. Tätähän täällä valiokunnassa seurataan tarkasti komissio tai tuomioistuin sanoi heinäkuussa, että sopimusta ei sellaisenaan voitaisi solmia, koska se ei olisi perusoikeusten mukainen kaikilta osin. Ja kuten olen sanonut aikaisemmin, meidän täytyy pitää nuo ihmisoikeudet, perusoikeudet voimassa, mutta täytyy tunnustaa, että PNR-tiedot ovat tärkeä työkalu terrorismin ja vakavan rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Eli mandaatti meille annettiin ja kun tämä on neuvostossa hyväksytty, käynnistämme uudelleen neuvottelut kadaran kanssa tarkastellaksemme uudelleen olemassa olevaa sopimusta ja toteutaksemme tuomioistuimen antavat suositukset ja vaatimukset vaikuttamatta, sen, antamatta sen vaikuttamaan, vaikuttaa muihin sopimuksen osiin. Seuraamme tämän esity, kehi, tätä kehitystä ja te olette valikuntana esittäneet meille komissiona kysymyksiä. Eilen annoimme niihin ensimmäiset vastauksemme perustuen jatkuvan arviointiimme ja mielelläni jatkan siitä aiheesta kes- keskustelua kanssanne. Edistystä on saatu aikaiseksi Daeshin vastaisessa taistelussa kentällä Irakin ja Syyrian, suhteen. Their foothold in the so-called caliphate. Taistelua kalifaatin kanssa on käyty. Emme usko, että terrorismin uhka tästä mihinkään katoaa. Daesh pikemminkin pyrkii keksimään uusia toimintatapoja levittääkseen propagandaa ja jatkaakseen taisteluaan meidän arvojamme ja meidän elämäntapamme vastaan. Meidän tulee valmiita vastaamaan tähän haasteeseen. Ehdotuspaketti, joka hyväksyttiin eilen, on osa vastausta tähän uhkaan. Tämä ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta toivon mukaan täten saadaan myönteinen panos siihen apuun ja tukeen, jota EU-tasolla voidaan antaa jäsenvaltioiden viranomaisille, jotka ovat eturintamassa ja käsittelevät näitä uhkia. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Commissioner King. Kiitoksia paljon. Valitettavasti puheenjohtaja joutui lähteä tämä, täältä puheenjohtajakokoukseen Dublin-äänestyksen vuoksi, joka juuri toimitettiin, joten älkää olko yllättyneitä siitä, että hän ei ole nyt juuri paikalla. Tämä ei millään tavalla epäluottamuksen osoitus teitä kohtaan. Nyt sitten koordinaattorit saavat puheenvuoroja ensimmäistä kysymystä kerrosta varten. Ensimmäisenä puheenvuoron saa yksi kunkin ryhmän edustaja. Kansanpuolue ensimmäisenä. Kansanpuolueen nimissä puhuu. Seuraava puhuja. Kiitoksia paljon ja pyydän anteeksi Robertan puolesta, joka joutui myöskin poistumaan paikalta hetkeksi. Kiitoksia hyvin paljon tiedonannosta, joka liittyy terrorismiin. Kyse on äärimmäisen hyödyllisestä asiasta, mikäli valiokunta voidaan tarkastella täytäntöönpanoa. Mitä tulee EU-Kanada-PNR-sopimukseen, niin olisi siitä muutama kysymys, mikä teille sopii. Ensinnäkin voisitteko antaa jonkinlaista osviittaa, mikä teillä sellaista on, aikataulusta mitä nyt tulee tapahtumaan ja kuinka paljon aikaa teidän näksenne tullaan tarvitsemaan niin ennen kuin uudet neuvottelut voidaan aloittaa Kanadan kanssa? Ja minkälainen oikeuden kehys on tällä hetkellä, jonka sisällä täytyy toimia, koska periaatteessa vanha sopimus on vielä paikkansa pitävä, mikäli ihmiset menevät Kanadaan, mutta kuinka pitkään tilanne on nyt hallittavissa tämän pohjalta. Ja kolmanneksi tiedän, että Tämä on aina herkkä kysymys, kun puhuu brittikansalaisen nimissä, mutta tämän brittikansalaisen, mitä tapahtuu, mikäli sopimus ei saada aikaan, mikäli Kanada jossakin vaiheessa sanoo, että sori vaan, pidämme kyllä teidän pyrkimyksestäni hyvä EU, mutta meillä on omat standardimme ja me haluamme pitää kiinni omista standardeistamme. Olemme antaneet teille kaiken, minkä pystymme antamaan, enempää emme voi antaa. Mitä sitten tulisi tapahtumaan? Onko jonkinlaista varasuunnitelmaa tämän varalta? Thank you very much. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi sitten Birgit Zippel sd ryhmästä Thank you very much. And... Kiitoksia paljon. Kiitoksia jälleen kerran komissaari Kingille siitä, että hän on täällä tänään. Jälleen kerran te tulitte paikalle, vaikka teillä on hyvinkin kiireinen aikataulu. Tulitte kahteen valiokuntaan jopa, joten hienoa, että olette täällä. Nyt haluaisin hieman keskittyä Kanada PNR-sopimuksen ja siitä esitetyn arvion ja päätöksen seuraamuksen. Lennars sanoi, mitä me teemme, mikäli Kanada pitää kiinni omista standardista, eikä halua muuttaa niitä. Me voisimme sanoa ihan samaa. Mekin voimme pitää kiinni omista standardista, mikäli niin ainoa mahdollisuus on, että mikäli kaikki hieman antavat pereksi ei Euroopan unionikaan voi luopumista standardista noin vain. Komissaari King te mainitsitte joitakin ensimmäisiä vastauksia, joita on saatu komission puolelta meidän kysymyksiimme, mutta suoraan sanottuna vastaukset ovat hieman epämääräisiä, sanotaan vaikka näin. Kun on kyse esimerkiksi PNR-sopimuksesta Australian kanssa, me tiedämme, että tämän seitsemänvuotinen, mikäli haluamme keskeyttää sopimuksen, täytyy, tämä täytyy tehdä vuonna 2018, koska muuten Vuodesta 2019 eteenpäin sopimus jatkuu jälleen kerran seitsemän vuotta. Mikäli me muuttaa jotakin, meidän täytyy ilmoittaa asiasta nyt. Ja meidän täytyy sitten uudelleen neuvotella myöskin nyt. Muuten, mikäli me analysoimme asioita, pitäisi muuttaa, niin saattaa olla, että hukkaamme mahdollisuuden ja saattaa olla, että sitten epäsovelias sopimus tulee jatkumaan. Mikä teidän aikataulunne on? Missä vaiheessa täytyy katsoa, pitää jotakin muuttaa? ja missä vaiheessa sitten toimitaan. Mikäli me muuttaa sopimusta Australian kanssa yhdessä, uskon, että meidän täytyy aloittaa hyvissä ajoin tämän keskustelun. Toinen kysymys liittyy EU-PINAR-tietoihin. Teidän vastauksissanne te totesitte, että jäsenvaltioiden velvoitteet, jotka juontavat juurensa direktiiviin, ovat tässä kyseessä, mutta mikäli verrataan EU-PNR säädöstä EU-Kanada-PNR sopimuksen kanssa, varsinkin kun, kun on kyse tietojen säilytysajasta, minä näin kyllä tarpeen muuttaa tekstiä, joten mitä konkreettisesti katsottuna tämä voisi tarkoittaa. Ja sitten ihan viimeinen seikka vielä, mahdolliset seuraamukset muista oikeudellisista päätöksistä, kuten entry-exit-järjestelmä, maahantulomaasta lähtemisjärjestelmä. ne totesitte, että oikeudelliset yksiköt ovat vahvistaneet sen, että tuomioistuimen päätöksellä ei ole suoraa automaattista vaikutusta Onko jotakin välillistä vaikutusta, muuta kuin suoraa vaikutusta? Tämän osin tietää. Ja kun otetaan huomioon paremman lainsäädännön periaate, meidän ei pitäisi saattaa asioita päätökseen ja loppuun ennen kuin kaikkiin avoimiin kysymyksiin on vastattu. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia paljon. Onko täällä ketään muuta, joka olisi puheenvuoro? Onko ESR-ryhmästä joku? Ei, siinä tapauksessa puheenvuoron saa ALDE-ryhmän edustaja Natalie Grisbeck. Merci, president. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos komissaari esityksestä niin omasta äh, puolestani. Niin ikään haluan tervehtiä äh, esitystänne. Te annoitte suoranaisen vastauspartteriston liittyen terrorismin vastaiseen pakettiin, joka eilen esiteltiin. Siihen löytyy Haluaisin aivan avoisesti, avoimesti todeta, että me ja kansalaiset odottavat turvallisuus ja erityisesti sisäisen turvallisuuden saralla selkeitä vastauksia, etenkin nyt kun hanke on esitetty. Eilen erässä tutkimuksessa todettiin, että terrorismin pelko on yksi suurimmista huolenaiheista Euroopan unionin kansalaisten piirissä. Ja näyttäisi siltä, että turvallisuus ja terrorismin vastainen <clears throat> kamppailu on viemässä yhä suuremman palan eurooppalaisten huolenaiheiden joukossa. Tämä uhka on jatkuvaa, se kehittyy, terrorismi ei tunne rajoja – ja, ja, ja meidän kamppailumme ei niin ikään niitä voi äh, kokea, tuntea. Emme enää pysty tekemään päätöksiä kansallisella äh, tasolla, koska meillä on yhteinen vastuu tästä asiasta. 280 äh, sivuinen paketti on nyt tarkasteltavana ihan ensireaktiona muutama Muutama äh, kysymys. 18 äh, miljoonaa, joka on asetettu käyttöön äh, nyt julkisten tilojen suojelua silmällä pitää. Ajattelen nyt tässä esimerkiksi omaa kaupunkiani, Ranskaa ja, ja ylipäätään esimerkiksi lentokenttiä, kulttuurikonsertti, tapahtumia, urheilutapahtumia, niihin varautumista – kaikki tahot on nyt herkistettävä mukaan tähän yhteisen suojeluhankkeeseen. Tämä on ehkä jonkun verran hankala, upottavakin kysymys, kun mietin asiaa seuraavalta kannalta. Se, että kansalaiset halutaan ottaa mukaan jollakin tavoin oman turvallisuutensa takaajiksi, se voi johtaa muistelemaan niitä aikoja, jolloin tehtiin esimerkiksi ilmiantoja joistakin kansalaisista. Eli millä tavoin kansalaiset voidaan ikään kuin kollektiivisesti saada mukaan tähän hankkeeseen. Sitä haluaisin lisätietoa. Tämä on tärkeä asia nimenomaan siksi, että huolestuneisuus jaetaan kaiken kaikkiaan kansalaisten piirissä. Olen tyytyväinen siitä, että eurooppalaisen tiedusteluyksikön perustaminen on nyt asialistalla. Niin kuin Euroopan unionin komission puheenjohtajakin on todennut, ja, ja monet valtiopäämiehetkin, pääministerit, me olemme usean otteeseen puhuneet tästä. Näyttäisi siltä, että tämä äh, pelottaa paljon äh, valtiopäämiehiä, kansalaisia ja muita tahoja. Millä tavoin te äh, näette tämän toimiston tai tämän yksikön perustamisen? Se pitäisi sisällä yhteisön kansalaisten turvallisuuden suojelu ja myöskin terrorismin vastaisen kamppailun. Miten, siis, miten, miten näette tämän kokonaisuuden? Ja sitten vielä eurooppalaisen syyttäjäviraston vahvistaminen äh, ja sen äh, toimivaltuuksien laajentaminen rajat ylittäviksi äh, on tietenkin myöskin suuri haaste. Uh, I don't see anyone from... Nyt en näe paikalla ketään koeryhmästä, joten juuri Sargentini vihreistä puheenvuoro. Kiitoksia paljon. Kysymykseen liittyvät EU-Kanada PNR kysymykseen ja muut PNR-kysymykset, ja on paras jättää teille puheenjohtaja, koska te paremmin olette niistä perillä. Komission jäsen King. Eilen taikka toissapäivänä rakka kaatui. Olemme nähneet, kuinka Daesh on ajettu pois sen tukialueelta. Viime kuukausina on nähty, kuinka yhä useammat vierastaistelijat ovat palaamassa takaisin Eurooppaan. Miehet, naiset ja jopa lapset, jotka ovat syntyneet tuolla alueella, ovat palaamassa. Olemme nähneet, että terrori-iskut Euroopassa ovat juuri näiden palanneiden jihadistien tekemiä usein. Onko teillä suunnittelukykyistä politiikkaa tätä varten 28 jäsenvaltiolle ja minkä tyyppisestä yhteistyöstä voisi olla kyse Omassa maassani esimerkiksi, mikäli henkilö on kaksinkertainen kansalaisuus, kansalaisuus otetaan heiltä pois ja sitten he joutuvat jäämään tuolle alueelle. Ja tämä on huono tapa hoitaa asioita, koska ihmiset, jotka menettävät asemansa jossakin maailmankolkassa, saattavat siirtyä toiseen paikkaan. Jotkut maat ottavat jihadisti takaisin ja pistävät heidät tuomioistuimen eteen vankilaan tai sitten uudelleen integroivat heidät yhteiskuntaan. Eri jäsenvaltiot on hyvinkin erilaisia tapoja, jotka kun on kyse Daeshin paluumuuttajista. Minkä tyyppistä politiikkaa ollaan työstämässä, jotta voitaisiin saada tämä uhka hallintaan ja kuinka voimme suojata omia kansalaisiamme. Kyse on kuitenkin omista kansalaisistamme. Kristina Winberg. Se olisi Kristina Winberg EFTD-ryhmästä. Och, eh, Tack för presentationen. Jag hoppas att... Kiitokset eh, puheenjohtaja. Kiitokset eh, tästä eh, tänään järjestetystä tilaisuudesta. Toivon, että voimme käydä nyt myönteishenkisesti vuoropuhelua tästä tärkeästä aiheesta. Meillä on nyt uusia mahdollisuuksia mutta äh, toisaalta myöskin vaikeuksia. Meidän äh, velvollisuutemme äh, on taata se, että julkisten tilojen turvallisuus voidaan toteuttaa tämän kansalaisia ajatellen. Ajattelen nyt esimerkiksi Ruotsia ja myöskin muita maita – on syntynyt tilanne, jossa yksittäiset henkilöt, radikalisoituneet henkilöt voivat tuhota yhteiskuntiamme ja, ja, ja elämme jatkuvasti tilanteessa, jossa tämän tyyppiset riskit vallitsevat. Esimerkiksi Ruotsissa sadat henkilöt olivat erilaisten lääkeaineiden <clears throat> alaisuudessa esimerkiksi jumittuneet, jumiuttaneet pääsyn sairaaloihin, erilaisia tapahtumia esimerkiksi teattereihin, muissa, muihin julkisiin tiloihin on tapahtunut hyökkäyksiä, uhkauksia. Kokemuksia on saatu pitkällä aikavälillä. Eri, erinäisiin rikoksiin on siis syyllistytty jäsenmaissamme ja tämä kaikki kokonaisuudessaan luo valtavan huolestuttavan riskitilanteen. It's not present, so we... edustaja ei ole paikalla, joten jatkamme antamalla puheenvuoroja muille jäsenille kuin Varstelle, Ines Feld, Holmare ja Sippel ovat puhujalistalla ja muutkin voivat puhujalistalle ilmoittautua. Rova Ines Feld. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle hänen alustuksestaan ja siitä, että hän on täällä tänään. Yksi lyhyt, lyhyt kysymys, joka liittyy terrorismin vastaisen taisteluun ja sitten Kanada, PNR-asia tietystikin myöskin mielessäni. Te puhutte hyvin paljon, olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että enemmän täytyy yhteistyötä ja tiedonjakoa. Mutta mitä me teemme, mikäli yksi jäsenvaltio tai kenties useat jäsenvaltiot ovat sellaisessa tilanteessa, että komission mielestä niillä ei ole riippumatonta oikeuslaitosta, niin kuin esimerkiksi Puolassa ei ole. Miten tähän kantaa suhtautua? Yhteistyö tuomaan maan kanssa, tuleeko se jatkumaan vai keskeytäänkö se? Vai tehdäänkö yhteistyötä poliittisen oikeuslaitoksen kanssa, joka oli riippumaton. Kaneran PNR-tietojen osalta olemme saaneet vastauksen, joka on Timmermansin allekirjoituksella varustettu. Saimme sen tänään. Olemme hieman hämmästyneitä, koska vastaus ei ole riittävä. Te puhutte siitä, että jatkuvasti analysoidaan tilannetta. Lausunto, joka saatiin, taikka päätös, on heinäkuulta kolmen kuukauden takaa. Ei tarvitse olla mikään ydinfyysikko tajutakseen, että tässä on jonkin ongelma. Ei pelkästään Kanadan penertietojen kanssa, mutta myöskin Yhdysvaltain ja Australian ja EUn penertietojen osalta. Mistä johtuu, että kokonainen pätevien henkilöiden lakimiesten legiona ei ole vieläkään kolmessa kuukaudessa tullut minkäänlaiseen johtopäätökseen? Komissio tai Timmermans toteaa, että mutta oikeusperusta tiedon siirtämiseksi Kanadaan on tällä hetkellä hyvin vankalla pohjalla. Ja suoraan sanottuna, jonkun täytyy jossakin vaiheessa viedä tämä asia tuomioistuimeen, ja minä olen melkoisen valmis vetämään, vet, lyömään vetoa hyvästä champagnepullosta sen suhteen, että komissio tulee häviämään tämän oikeusjutun. Ja mitä EU-PNR-tietojen tulee? Mitään oikeusperustaa ei ole, eikä sopimusta edes eikä mitään kahdenvälistä kunnialla, kunnian ja oman tunnon kautta vannattua yhteistyötä tai suuristakaan yhteistyötä tai sopimusta ole. Kysymys kuuluu, onko olemassa oleva PNR-direktiivi, EUn PNR-direktiivi sellainen, että se vastaa kaikkia tuomioistuminen asettamia vaatimuksia? Timmerman se ei vastaa. Aivan toteaa, että komissio painottaa sitä, että se jatkuvasti tukee jäsenvaltioita, kun ne pistää täytäntöön EUn PNR-direktiiviä ei tässä ole mitään sisältöä tässä vastauksessa. Tässä ei sanota, katsoko komissio vai ei, että EUn PNR-direktiivi noudattaa tuomioistuimen määrittämiä kriteereitä. Ei halaistua sanaa tästä asiasta. Sitten vaikutus EUn ja Yhdysvaltain ja Australian väliseen sopimukseen. Vuonna 2018 sattumaisin tulee täyteen tämä automaattinen seitsemän vuoden kausi ja uuden tarkastelu. Mikä tästä automaattista tarkastelua ei olisi tulossa, niin nähdäkseni meidän pitäisi myöskin muuttaa sopimuksia, koska on täysin päivän selvää, että joka tapauksessa sopimus Yhdysvaltain ja Australian kanssa, no ne ovat hieman erilaisia, mutta ainakin Yhdysvaltain sopimus on sellainen, että se ei vastaa kriteereitä. Ja vielä lopuksi. Tämä ei liity Kanadan PNR-asiaan, vaan EUn PNR-tietoihin. Te tiedätte, että minä olen pyytänyt saada nähdä asiakirjoja, jotka liittyvät Euroopan unionin kontekstiin ja yrityksiin, jotka ovat kiinnostuneita, jotka ovat olleet mukana pistämässä täytäntöön Eun pnr asia Asiakirjoja on hyvin paljon, ja yksi sähköpostin keskustelu IBM-yrityksen kanssa viittaa siihen, että IBM on oma lehmä ojassaan, kun on kyse EU-PNR-tietojen hyväksymisestä tällä hetkellä. Ja komission puolella sanotaan, että tässä odotellaan, he ovat ilmoittaneet, että he odottavat komission päätöstä, että eivät solmi sopimuksen. Komissio ei ole vieläkään julkistanut kaikkia näitä tietoja. Voinko nyt kysyä teiltä, koska oikeusasiamieskin tutkii asiaa, voitaisiinko me hypätä koko tämän menettelyn hypätä koko menettelyn yli ja todeta, että voisitko todeta, että haluatte julkistaa nämä tiedot, jotta mekin tiedämme, minkälaisia yhteyksiä on ollut minnekin suuntaan ennen kuin direktiiviä hyväksytään. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Kolme jäsentä vielä saa esittää kysymyksiä ja sitten myöskin puheenjohtajan edustaja voi puhua. Sitten komissaari saa vielä puheenvuoro. Seuraavaksi edustaja Chinichi. Sì, grazie, grazie. Kiitokset äh, puheenjohtaja. Äh, kiitokset komissari Kingille hänen äh, läsnäolostaan valiokunnassa. olen todella tyytyväinen tästä. Se on nimittäin osoitus siitä, miten sitoutunut olette asiaan. Vielä kerran kiitokset myöskin siitä, että esityspaketti tuli tällä tavoin esitellyksi meille Edustaja Kriis itse asiassa jo ottikin huomioon ja esille monet niistä kysymyksistä, jotka ovat välttämättömiä, kun pyrimme kamppailemaan terrorismia vastaan. Jotkut asioista kuitenkin vielä edellyttäisivät hieman lisäselvitystä. Ajattelen nyt esimerkiksi Pariisin tapahtumia ja muita hiljattain tapahtuneita terrorismi-iskuja. Ne ovat hyviä osoituksia siitä, missä tilanteessa tällä hetkellä elämme. Meidän on nyt saatava aikaiseksi ennaltaehkäisevää politiikkaa. Ja viittaan erityisesti siihen, johon äsken itse asiassa viittasittekin, nimittäin laittomat rahansiirrot ja terrorismin rahoittamiseksi. Erilaisia muitakin viestintätapoja on. Esimerkiksi vihapuhetta välitetään netin kautta ja niin edelleen sen vuoksi kaikki se, mikä nyt liittyy nimenomaan sähköisen viestinnän tarkistamiseen ja, ja krypto tai, sen salaviestien purkamisen on äärimmäisen tärkeää. Kuitenkin se on edelleenkin suuri haaste meille, ajatellen varsinkin sitä tietovirtaa, joka kolmansista maista lähetetään Euroopan unionin suuntaan. Ja näyttäisi siltä, että tämä ilmiö on jatkuvassa kasvussa. Nyt kysyisinkin sitä, mitä Euroopan komissio ehdottaa, jotta tällainen sähköisen viestinnän valvonta voitaisiin toteuttaa rajat ylittäen ja kansainvälisesti. Ajattelen ei pelkästään julkista, vaan myöskin yksityistä sektoria. Itse olen muutama päivä sitten käynyt Europolissa vierailulla ja sain äh, käsityksen äh, siitä, miten pitkällä olemme tämän asian äh, kehittämisessä. Te viittasitte siihen, että erilaiset käytäntöjen vaihdot voisivat olla mahdollisia. Miten aiotte komissiossa toteuttaa tämän? Minkälaisia laitteita, tietoteknisiä välineitä meillä on käytettävissä ja, ja minkälaisia kustannuksia ne aiheuttavat. Ymmärtääkseni ne ovat hyvinkin kalliita investointeja, joten mitä komissio tämä asia osalta aikoo tehdä. Ja vielä viimeinen aihe. Tiedän, että aihe on tärkeä, ei pelkästään minulle, vaan myöskin teille, nimittäin radikalisoitumisen vähentäminen ja sen poistaminen – mitä Euroopan komissio pystyy tekemään tämän asian edistämiseksi? Ajattelen nyt erityisesti ö, ö, nuoria. Thank you very much. Uh... Kiitokset. Seuraavaksi Rova Holmeier. Herzlichen Dank, Vorsitzender, lieber... Kiitokset, puheenjohtaja. Muutama kysymys. Viittaan tässä aikaisempi puhujiin ja haluan ottaa samantyyppisiä asioita esiin. Mä äsken puhuttiin Europolin roolista. On totta, että meidän on tunnustettava se, että edistysaskeleita on otettu. Ja 28 jäsenmaata on ryhtynyt erinäisiin toimiin, mutta Mielestäni muutama kerta vuodessa olisi hyvä järjestää mahdollisuus tapaamisiin. Esimerkiksi Europolin henkilökunnan tapaamisiin. Nyt mietinkin sitä, millä tavoin Europolista saadaan toimia, joka pystyy käytännössä viemään näitä hankkeita eteenpäin. Esimerkiksi eh, nuo radikalisoitumisen estämistä, eh, estämiseen pyrkivät toimet, eh, se on varsin haastava hanke uskoakseni Europol toimii jo tällä hetkellä toiminta, ikään kuin toimintakykynsä rajoilla ja, ja, ja siksi mietinkin, miten asia voidaan käytännössä toteuttaa. Europolilla on olemassa henkilötietoja, tietoja henkilöistä, jotka voivat olla vaikkapa saksalaisia tai, tai muun kansallisuuden omavia henkilöitä, ja, ja kun he siirtyvät paikasta toiseen, heitä jopa nimitetään terroristiksi, vaikka he itse asiassa ovat Erdoganin vastustajia. Europolin pitäisi pystyä toimimaan sillä tavoin, ettei synny riskiä, jossa jotkut kansalaiset leimataan terroristeiksi syyttä pelkästään oman kansallisen, oman mielipiteensä vuoksi. Meidän pitäisikin pyrkiä siihen, että meillä on selkeä ja yksi ainut käsitys siitä, mitä Europolilla itse asiassa tarkoitamme. Sitten äh, nuo julkiset äh, rakennukset äh, ja, ja 40 miljoonaa, jotka äsken mainitsitte rahoituksena. Kyse on rahoituksesta, jonka osalta on tietenkin tehtävä myöskin vaikutusarvio. Joka tapauksessa kyse ei ole pelkästään tärkeistä julkisista tiloista ja rakennuksista – selvää on, että niitä vaaraa, vaaraksi joutumista vähentäviä toimia edellytetään, mutta haluaisin kuitenkin vielä kysyä tarkemmin, minkälaisia toimia tätä silmällä pitää aiotaan toteuttaa. Birgit Sippel vielä. Europolin näkemyksistä on samaa mieltä, mutta ongelmat alkavat jäsenvaltioissakin olla todellisia, koska monilla poliisilaitoksen se ongelma, että ei ole riittävästi henkilökuntaa ja jotkut poliisit eivät ole riittävän hyvin varustautuneita, joten ongelma voidaan ratkaista vain antamalla lisää rahaa, mutta tämä työ täytyy ottaa kansallisella tasolla. Meidän täytyy kouluttaa nämä poliiseja ja sitten ne täytyy olla myöskin käytettävissä sekä kansallisella tasolla että Euroopan tasolla. Eräs seikka, joka liittyy salaukseen, on erittäin iloinen siitä, että tällä välin kaikki sanovat, että kyllä, kyllä, salaus on tärkeä asia, ei siinä mitään. Mutta minua hieman nyt huolestuttaa tämä ilmaisu. Emme halua, että on systemaattisia takaovia. Haluammeko sitten epäsystemaattisia takaovia? En ole halukas nyt käymään lävitse teknisiä yksityiskohtia, mutta joku mainitsi täällä, että Kenties meidän kannattaa, täytyy tehdä yhteistyötä yksityisyritysten kanssa, jotta löydämme tapoja vakavissa tapauksissa saada haltuumme salattua tietoa. Mikäli me tarvitsemme yksityisyritysten tukea ja mikäli tarvitsemme tukea yksityisiltä henkilöiltä ja asiantuntijoilta, niin eikö tämä jo tarkoita, että takaovi, minkälaisia sitten onkaan, ei ole pelkästään sellainen, että sitä käyttävät viranomaiset, joilla on selkeät turvatoimet ja tietyt toimintaedellytykset, vai eikö tämä ole myöskin takaovi, joka avautuu myöskin yksityiselle puolelle salamisessa ei ole enää mieltä silloinkin, kun on hyvä hyvistä ja asianmukaisista tarkoitusperistä kyse. Onko mikään, mitään vastauksia tähän vielä? Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ennen kuin annan mahdollisuuden puheenjohtajistolle tai neuvoston puheenjohtajistolle kommentoida. Haluaisin vain hieman toistaa vielä esittelijän sanoja PNR-sopimuksista koskien lausuntoa ja sen vaikutuksia Kanadan sopimuksesta ja muista sopimuksista ja myöskin eurooppalaista direktiivistä aiheeseen liittyen koskien sekä tietojen säilytystä että PNR. -ää kysyisin, että onko mahdollista suorittaa toimenpiteet, jotka olisivat kohdelle, kohdennetumpia tietojen säilyttämisen suhteen kuin mitä on viimeisen 10-15 vuoden aikana keskusteltu. Ai, nyt jouduttekin lähtemään komission edustaja. Otamme komission edustajan ensin ja sen jälkeen sitten vasta neuvoston puheenjohtaja maa saa vuoron, jos sopii, joten seuraavaksi herra komission edustaja. Olen pahoillani. En haluaisi, että joutuisin kahta viimeistä minuuttia ennen määräaikaa lähteä. Varmaan voisin pariin ensimmäisen kysymykseen vastata pitempään kuin kaksi minuuttia, mutta joka tapauksessa toivotan tervetulleeksi sen huomion, jota kiinnitätte kaikkiin näihin aiheisiin. Ei varmaankaan ole mahdollista tehdä oikeutta niille kaikille nyt, mutta olen käytettävissänne ja yritän käydä kaikki nämä aiheet läpi ja vastaan niihin. Arvoistan kovasti sitä yhteistyötä, mitä me, meillä on kanssanne ja erityisvaliokunnassa myös. Vaikka emme aina välttämättä ole samaa mieltä sataprosenttisesti, niin meillä varmaankin on näistä hyvin rakentavia keskusteluja näistä aiheista ja arvoistan sitä kovasti. Me ryhdymme hyvin vakaviin toimiin, johon käsittelitte, koskien julkisia tiloja, salausta, terrorismin rahoittamista ja niin edespäin, jotka rakentuvat jo sille työlle, jota on tehty ja on olemassa harmonisoitujen standardien suhteen, jäsenvaltioiden kesken, ulkorajojen suhteen, tiedonvaihdon suhteen, tiedustelun suhteen, johon palaan hetken päästä, ja sen suhteen, että varmistamme, että meidän virastot ovat asianmukaisesti varustettuja jäsenvaltioiden tukemiseksi, ja mikään yksittäinen osa tästä paketista ei ole tarpeeksi sen uhan vastustamiseen, mikä meillä on. Mutta kun nämä toimet otetaan yhteisenä pakettina, niin ne voivat tukea jäsenvaltioita ja täydentää niiden toimia myöskin virastojen taholta. Ja tällä tavalla me lähestymme tätä aihetta ja näitä eri aiheita. Olen samaa mieltä Rova Grisbergin kanssa siitä, että tämä on hyvin sellainen aihe, johon yleisö kiinnittää kovasti huomiota ja josta yleisö on huolestunut. Ja siihen tulemme ilman muuta puuttumaan ottamaan sen vakavasti. Me yritämme toimia nyt siten, että varmista, et, valvoisimme ulkorajoja koskevaa tietoa ja tiedonvaihtoa, jota yritämme tukea. On osa kokonaissopimusta, tai joka koskee tällaista kotikutoista uhkaa, josta Macron puhui eilen, mutta se koskee myös siirtolaisuus, siirtolaisia ja ulko, tai näitä vierastaistelijoita, vierastaistelijoita, koska Daesh on aktiivinen edelleen ja hakee kontaktia syrjästä ja Irakista käsin ulkopuolisiin tahoihin. Ja meillä on jatkuva uhka ja riski, joka koskee terroristi taistelijoita. Tämä on aihe, josta pitäisi keskustella vielä syvällisemminkin, mutta me tunnustamme sekä turvallisuusuhat EU-jäsenvaltioissa, mutta myöskin monissa kumppaneissa Japani ja lähivaltioissa, naapurivaltioissa, koska monet ihmiset liikkuvat paikasta toiseen, muuttavat paikasta toiseen. Ja tuo joku toinen maa on usein naapurimaamme, joten meidän täytyy miettiä, kuinka voimme kunnioittaa arvojamme ja standardeitamme, jotka olemme itsellemme asettaneet, ja samanaikaisesti tehdä yhteistyötä näiden muiden maiden kanssa tässä vaihtuvassa uhkakuviossa. Mutta mitä tulee uhkakuvaan, niin se tuo mukanaan epäilemättä myöskin sosiaalisia haasteita, kuten Winberg totesi, oli kyseessä sitten terveydenhuoltopalvelut tai muut sosiaalipalvelut. Meillä täytyy käydä syvempää keskustelua kuin mitä tähän asti on käyty siitä, mitä aiomme tehdä niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät ole taistelijoita ja tulevat takaisin. Taistelija, taistelujen suhteen on aika selkeä konsensus. Heitä käsitellään oikeusjärjestelmän puitteissa, jos he ovat tehneet rikoksia. Mutta sitten on naisia ja lapsia, jotka eivät ole olleet taistelijoita, mutta he tarvitsevat deradikalisointia ja sosiaalista ää, integroimista ja he tarvitsevat siinä tukea. Ja rehellisesti sanottuna syvällistä keskustelua siitä ei ole vielä edes aloitettu, joten olette aivan oikein ottaneet tämän aiheen ja haasteen esille. Jatkamme työtämme sen suhteen, että pyrimme vastustamaan internetin kautta tapahtuvaa radikalisointia, kuten täällä alleviivattiin, että niin tämä on yksi avainaiheita G7-ministeritason kokouksessa tänään iltapäivällä. Sitähän vietetään sitä kokousta Italiassa. Ja yksi osa tähän liittyen on salauksen käsitteli, kuten salaus, kryptaus, kuten Simpulit mainitsi, ei koske pelkästään sitä kysymystä, että saataisiin asianmukaisen ähm, sitä erityistapausta, että mitä tehdä tietyn saastuneen laitteen suhteen tietyssä ympäristössä, vaan tuemme, puhumme tässä käytännön tuesta käytännön tuesta jäsenvaltioiden viranomaisille silloin, kun on takavarikoitu laite. Ja tähän liittyy myös kysymyksiä näyttöön pääsyn suhteen, mitä pidetään tallessa muualla, esimerkiksi pilvissä. Ja kysyitte, miten tämän suhteen toimitaan. Ensi vuoden alussa meillä on luvassa tästä toimenpidepakettiehdotus koskien e-evidenssiä, sähköistä todistusaineistoa. Siitä on luvassa tietoa lisää sitten. Ja sitten meidän virastojamme tarjoama ja tarvitsema tuki, niiden tarvitsema tuki henkilöstön muodossa. Europol esimerkiksi jatkaa kasvuaan teidän tuellanne. Olemme identifioineet 86 lisäviran tarpeen etsi ensi vuodelle sisältäen tämän salauskysymyksen. Jos Europol tarvitsee lisäresursseja, niin silloin palaamme teidän puheillenne ja keskustelemme aiheesta. Emmekä missään nimessä tule äh, pitämään pussin nyöriä tiukalla tämän keskusviraston tukemisessa. No sitten tiedusteluun liittyen, Krusbeck otti tämän esille ja muutkin. Olen tässä olemme tässä paketissa alleviivanneet seuraavia käytännön vaiheita, mitä on edessä. Olette oikeassa, kun sanotte, että tämä keskustelu käydään hyvin nopeassa tahdissa. Poli- ja se politisoituu jopa liiallisestikin. On olemassa varmasti käytännön asioita, joista voimme sopia ja joissa voimme edistyä nopeasti. Meidän pitäisi vahvistaa uudelleen Schengenin tietojärjestelmää ja meidän pitäisi rohkaista sen valtioita sopia, sopimaan pöydällä olevista ehdotuksista koskien sitä, että silloin kun terrorismiyhteys on havaittu jossakin henkilössä, henkilön kohdalla, niin heistä pitäisi ilmoittaa Schengenin tietojärjestelmään. Olen hämmästynyt siitä, että kaikki jäsenvaltioiden tiedustelupalvelut eivät tai niillä ei ole pääsyä Schengenin tietojärjestelmään. Se on kummallista. Meidän pitäisi rohkaista sen valtioita tekemään päätös siitä, että he tukisivat näitä yhteyksiä Schengenin tietojärjestelmään. Nämä ovat käytännön asioita, joita voimme tehdä tällä hetkellä. Olemme jollakin muilla foorumeilla käsitelleet aihetta myös, ja totean täällä sen myös, että meidän pitäisi olla vähemmän ujoja, niin sanotusti varovaisia eh, tiedustelu tietojen vaihtamisen ja Euroopan virastojen kanssa tehtävän yhteistyöhön. Meidän pitäisi tarkastella, kuinka voitaisiin luoda yhteyksiä olemassa olevan yhteistyön puitteissa ja lainvalvontaviranomaisten välillä hyödyntäen kansallisia kokemuksia, mutta samanaikaisesti kunnioittain myös eri kansallisia herkkyysalueita ja, ja todellisuuksia. Tuen sitä ajatusta, että EPPlle annettaisiin lisävaltuuksia tällä alalla Tämä on aivan fantastinen asia, että meillä on 20 jäsenvaltiota mukana tässä ajatuksessa ja lisää täytyy saada. Tässä oli lukuisia asioita esillä, mutta ne eivät koskeneet PNR. PNR käsitellään nyt sitten seuraavaksi, tai itse asiassa tässä on vielä pari muuta kysymystä ennen PNR. Puola. You know, you... Meillä on olemassa oleva menettely, kuten tiedätte, sillä te olette käyneet äh, varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa pitkällistä keskustelua tästä asiasta, ja minä yhä olen sitä mieltä, että äh, varapuheenjohtaja Timmermans äh, totesi, että hän tässä dialogin kontekstissa pystyy saavuttamaan edistystä, ja tällä välin meidän täytyy tehdä yhteistyötä Puolan viranomaisten kanssa, kun taistelemme tämänkaltaisia kehityskulkuja vastaan. Minä vierailin itse viikko sitten Varsovassa, keskustelin käytännön yhteistyöstä, jota voimme harjoittaa ne tulee Turkkiin ja Interpoliin, kyseessä ei ole vain Turkki-ongelma. Meillä on ollut muita keskusteluja, ähm, meillä on myöskin äh, punaisia ilmoituksia Interpolin kautta. Me emme ole varsinaisesti Interpolin jäseniä, kuten tiedätte, mutta me aktiivista vuoropuhelua harjoitamme Interpolin kautta, jotta voisimme saada heidät äh, tekemään yhteistyötä, sillä muutoin törmäämme juuri tämänkaltaisiin haasteisiin, jotka mainitsitte. Me jatkamme näitä keskusteluja yhä. Sitten eri PNR matkustajatietorekisterikysymyksiin. Pahoittelen, jos vaikutamme hitaalta. Me emme pyri toimimaan hitaasti, vaan perinpohjaisesti. Me olemme antaneet ensimmäisiä vastauksia kirjeisiinne, sillä minä olen hyvin sitoutunut siihen, että teidän pitäisi saada kirjallinen vastaus kirjallisen kysymyksen ennen kuin tapaatte minut, mutta tunnustan, että nämä vastaukset eivät kattaa kaikkia ulottuvuuksia niissä kysymyksissä, jotka olette esittäneet, ja ansaitsette vastaukset kaikkiin kysymyksiinne. Joten toivon, että tämän päivän keskusteluissa ja tulevissa keskusteluissa voimme ratkoa tätä ja tunnustaa, että joissakin tapauksissa emme pysty täysin tyydyttämään teitä vastauksillamme, mutta me ainakin yritämme kysymyksiä on tullut eri muodoissa, mutta pyrin nyt kattamaan ne. PNR-aikataulu. Edustaja Lennant. Me olemme antamassa mandaatia. Toivottavasti se saadaan nopeasti meidän puoleltamme. G7 puitteissa meillä on tapaamisia tänä iltapäivänä ja huomenna kanalaisten kanssa ja me rohkaisemme, että heitä, että heidän puoleltaan mandaatti olisi valmis mahdollisimman nopeasti, että voisimme keskustelut aloittaa. Ja tämän jälkeen haluaisin, että ryhdymme niihin mahdollisimman nopeasti, sillä vaikka yhä toteankin, että liikenteen osalta olemassa oleva pohja on hyväksyttävä. Minä olen ainakin tätä mieltä, voimme keskustella tästä asiasta. Emme kuitenkaan halua jumiutua tähän tilanteeseen tähän me kaikki pyrimme, pyrimme, että me saisimme uuden sopimuksen pian sellaisen, joka tuomioistuimen päätöksen linjoilla. Minä, ja tämä ei joudu siitä, että ihmiset ovat puhuneet asiasta muissa konteksteissa. En usko, että meidän pitäisi äh, tällaista no deal, ei-sopimusta ratkaisua edes ajatella. Tämä ei ole sellainen tilanne mielestäni. Sitten välittömät seuraamukset äh, kansainvälisiin sopimuksiin. Jälleen kerran meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua myöhemmin uskoakseni, sillä meidän kantamme, meidän analyysimme on selvä. On selvää, että muut sopimukset Australia äh, ja muut mainitut sopimukset ovat voimassa, kuten kunnes äh, ne puretaan, ne raukeavat, niitä muokataan tai niin edespäin. Tämä on meidän arviomme. Tehän tiedätte tämän, olette viitanneet mekanismeihin näiden sopimusten pidentämisen tai muun muuttamisen yhteydessä. Tämä on kysymys, joka tulee esiin tässä meillä tulee vuoden aikaraja täyteen ensi kesänä ja meidän tulee keskustella tästä asiasta ennen tuota hetkeä. Mutta tehän tiedätte myöskin, että näitä sopimuksia voidaan purkaa. On tiettyjä aikarajoja asialle, mutta tämä on jotakin, mitä meidän tulee tulevaisuudessa yhä arvioida. Meidän täytyy tunnustaa myöskin se, sillä uskoakseni eräät kysymykset tämä tunnustivat että tilanne ei aina ole aivan sama kaikkien sopimusten kohdalla. Mitä tulee sitten Euroopan unionin PNRään? En usko, että nyt olisi reilua sanoa, että me emme ole minkäänlaista kantaa tässä asiassa omaksuneet, sillä me olemme sanoneet, tai minä ainakin itse olen sanonut julkisesti ja uskokseni tämän meidän paketissamme kirjallisenakin, että meidän kantamme selvästi on se, että Euroopan unionin jäsenmaiden vastuut, jotka kumpuavat PNR-direktiivistä, ovat sellaisia, ettei tuomioistuimen päätös siihen vaikuta. Te voitte olla eri mieltä, mutta ei ole reilua ainakaan sanoa, ettemmekö me olisi sanoneet mitään. Tämä on meidän kantamme, jonka olemme julkisesti lausuneet. Me uskomme, että erilaiset oikeudelliset tilanteet Euroopan unionin PNR-direktiivin osalta, jotka liittyvät PNR-tietojen keruuseen ja säilyttämiseen Euroopan unionin jäsenmaissa vain viranomaistoimintaan liittyen – ja se tosiasia, että tämä ei ole kansainvälinen sopimus, vaan jäsenmaiden välinen sopimus, ottaen mukaan myöskin Schengen-alueen matkustamisen, tekee tästä erilaisen kysymyksen. Me hyvin mielemme keskustelimme tästä yhä teidän kanssanne, kaikista näistä kysymyksistä. Liittyen sitten muihin välineisiin, me olemme ehkäpä aivan liian lyhyesti luoneet mutta olemme kuitenkin luoneet alkuperäiset arviomme vaikutuksista ja seuraamuksista, joita liittyy näihin muihin välineisiin, joista tiedustelitte kirjeessä. Ne aivan oikeasti oikeassa olette, että meillä on erilaisia välineitä, niillä on erilaisia seuraamuksia. E, ja kuten sanoin, en ole varma, että tänään meillä on mahdollisuus tehdä oikeutta tälle välinekeskustelulle. Kyllä mielelläni siihen ryhdyn meidän kantamme taustalla oleva ajatus, josta voidaan kyllä väitellä, on se, että tuomioistuimen mielipide sen päätöksessä viittaa nimenomaiseen oikeudelliseen välineeseen nimenomaisessa tosiasiallisessa tilanteessa ja tämän kannan ei voida katsoa automaattisesti koskevan myöskin muita tilanteita. Ja tämä koskee myöskin tuomioistuimen päätöksiä nimenomaisissa välineissä tai nimenomaisissa tilanteissa. Jokainen tilanne täytyy siis ottaa omana itsenään ja jokaista käydä keskustelua teidän kanssanne yksityiskohtaisesti ja hyvin mielelläni tähän ryhdynkin. Tässä hengessä me nimittäin haluaisimme työtämme jatkaa tässä nimenomaisessa kysymyksessä, joka hyvin paljon kiinnittää ihmisten huomiota ja muissakin asioissa, joita olemme käsitelleet. Minun pakko poistua. Pahoittelen tätä. So, uh, we thank you very much. Kiitoksia paljon komission jäsen King. Tiedän, että teidän täytyy nyt poistua. Haluaisin antaa puheenvuoron vielä puheenjohtajamaan edustajalle, mutta sitä ne Sofinen Felt halusi vielä puhua, mutta hyvin lyhyt puheenvuoro vain. Ja kenties sitten vasta, kun neuvoston edustaja on puhunut. Sopiiko? Do you want to come in now? Haluatko puhua nyt tähän väliin lyhyesti? Aion toistaa sen, minkä Chris Beck sanoi. Minun mielestäni on hyvin kyyninen tämä koko tilanne. Hei, kuulkaa, ei tämä ole mitään peliä. Komission asenne on minun nähdäkseni halveksuva, se halveksuu sekä tuomioistuinta että kansalaisia, ja komission tehtävän pitää yllä perussopimuksia kunnioittaa niitä. Ei voida yksittäisen kansalaisen kontolle pistää koko tätä asiaa, että kansalainen menee tuomioistuimen odottaa vuosikausia. Te tiedätte ihan hyvin, mitä tapahtuu, mikäli joku asettaa kysymään esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa tekemisen sopimuksen tuomioistuimessa. Te tiedätte ihan tarkkaan, mitä tulee tapahtumaan. Joten lopettakaa tuo pelleily, älkääkä teeskentelkö että se on eri sopimus, täytyy katsoa, että tiedätte hyvin, mikä tilanne on. Komissiolla on velvollisuus puolustaa kansalaisten etuja. Ei ole hyväksyttävää, että on e kansalaisten täytyy mennä tuomioistuimen pakelle puolustaakseen oikeuksiaan siksi, että komissio on heidät hyljännyt. kyselmistä vuoropuhelusta meidän kanssamme, koska olemme varmaa, että tästä olemme samaa mieltä siitä, että tämä ei ole se koko pointti, vaan pointti on se, että komission velvollisuus on puolustaa EUn kansalaisten etuja ja pitää yllä ja kunnioittaa sopimuksia. Komissio ei nyt tällä hetkellä niin tee. Komissio ei nyt pidä kiinni velvollisuuksistaan. Uh, and, uh... Tunnustan tuon velvollisuuden. Olette aivan oikein, että pidätte siitä meitä kuulolla ja vastuullisena. En tarkoita ollenkaan, että minun pitäisi osoittaa minkäänlaista muuta asennetta kuin kunnioitusta tätä, asen, tätä valiokuntaa ja muitakin valiokuntia kohtaan. Ja näihin aiheisiin ilman muuta palataan teidän kanssanne. Kiitoksia paljon. Tämän loppukaneetin myötä päästämme teidät nyt lähtemään seuraavaan tapaamiseen. Kiitoksia, että olette valmiita keskustelemaan meidän kanssamme. Nyt neuvoston puolelta lähettiläs Kaija Tajak, olkaa hyvä. Honorable chair, honorable members uh, of the... Uh, Kiitoksia Aron parlamentin jäsenen, että neuvosto kutsuttiin tämän päiväiseen kokoukseen keskustelemaan teidän kanssanne tuomioistuimen päätöksistä tai lausunnosta, joka liittyy EU-Kanada-PNR-sopimukseen mahdollisen sellaisen. Tietystikin on erittäin kiitollinen komission jäsen Kingille siitä, että hän vastasi moniin kysymyksiin jo etukäteen ja valmiiksi. En oikeastaan tiedä, kuinka paljon lisäarvoa neuvoston puheenvuorolla tässä vaiheessa voi olla tässä keskustelussa Uskon, että kaikkein päivän polttavin asia, johon tänä päivänä voin sitoutua, on se, että kuten komission jäsen King jo selittikin, suositus, että neuvosto, neuvosto uudelleen neuvottelisi mandaatista, on meille esitetty. Eilispäivänä tämän lausunnon saimme puheenjohtajamaan edustajana. Voin vain vahvistaa sen, että meidän tarkoituksiin monelta asiassa niin pian kuin vain mahdollista. Työryhmät tulevat aloittamaan välittömästi työn, ja kuten komission jäsen jo totesi, toivon mukaan hyvin nopeasti mandaatti saadaan hoidettua ja sitten aloitetaan uudelleen neuvottelut tästä sopimuksesta. Neuvosto sai myöskin luettelon kysymyksiä parlamentilta. aikapulan vuoksi kiteytän tämän viestini kaikkein tärkeimpiin seikkoihin, vain pyydän anteeksi, että joudun osittain toistamaan komission kannanottoja. So, as concerning mitä tulee seuraamuksiin, joita tuomioistuimen lausunnosta on muiden sopimusten osalta? Pelkään pahoin, että meidän täytyy ottaa tämä Jurin lähestymistapa tähän asiaan. Lausunto ei käsittele itse sopimuksia, jotka on tehty muiden maiden kanssa. Joten voin vain toistaa, että nämä sopimukset ovat edelleenkin voimassa niin kauan kuin niitä ei ole julistettu mitättämiksi tuomioistuimissa, ellei niitä ole kumottu tai uudelleen neuvoteltu niistä kummankin osapuolen välillä. Sama pätee myöskin EU-PNR-direktiiviin. Tätä periaatetta on noudatettu myöskin yhteisöjen tuomioistuimessa lukuisissa tapauksissa. Jäsenvaltiolla ei ole velvollisuutta pistää täytäntöön direktiiviä siinä muodossa, jossa se on kun on kyse kansainvälisestä lainsäädännöstä. Kyse on jatkuvasta vaikeasta tehtävästä, jonka kanssa jäsenvaltiot painiskelevat tälläkin hetkellä. Kolmas huomioni liittyy mahdollisiin seuraamuksiin, joita on meneillään olevasta työstä muiden lainsäädäntöaloitteiden osalta. Erityisen se tällä hetkellä on poliittinen sopimus maahan tulee maasta lähtöjärjestelmästä. Meidän käsityksemme mukaan oikeuden yksikkö kaikista kolmesta toimilimesta on tullut saman johtopäätöksen. Ne ovat ilmoittaneet, että EES-teksti vastaa kriteereitä, niitä kriteereitä, joita tuomioistuin on antanut. Viro puheenjohtajamaana täysin vahvistaa oikeudellisten yksikköjen kannan. Kanssa todetaan, että EES-säädösehdotus ja sen tarkoitusperä on erilainen kuin PNR-sopimuksen tarkoitusperä, jota ollaan sopimassa Karjalan kanssa siirtyjen säilyttäminen – joka mainitaan asetusehdotuksessa, ei millään tavalla sitä kyseenalaiseksi poliittisen sopimuksen sopimus, laillisuutta, joka on saatu aikaan. Tämän loppukanetin myötä halusin kiittää teitä samasta huomiosta ja puheenjohtaja jo ilmoittikin tässä minulle, että minun puheaikani loppui oikeastaan jo vähän aikaa sitten. Mutta mikä teillä jotakin muuta kysyttävää, niin ilomielinen on teidän palveluksissanne. Kiitoksia paljon. Hienoa, että voitte jäädä tänne, tänne vielä hieman pidempään kuin teidän piti. Tällä hetkellä en näe, että kukaan esittäisi teille kysymyksiä, joten pidetään jatkossakin yhteyttä ja kiitos siitä, että olitte täällä tänään tämän tärkeän keskustelun yhteydessä. Näin ollen voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on eurooppalainen virasto. Kyse on laajemmittaisesta tiivijarjestelmistä, kun on oikeuden turvallisuuden ja vapauden alueesta kyse. Esittelijä on Monika Makovei. Kuulemme nyt mietintöä luonnoksen esittelyn. Kyse on EU-liisa-kehyksestä ja sen muuttamisesta uuteen uskoon. Ensimmäisenä puheenvuoron saa tietenkin esittelijä, sitten varjoesittelijät ja tämän jälkeen vielä muut jäsenet, jotka haluavat puhua. Paikalla on myöskin komission edustaja Pascal Milo, joka on varayksikön päällikkö Home pääosastolta komissiosta. Hänkin saa tietysti puheenvuoron. Rouva Makovei antaa palaa. Thank you very much. Paljon kiitoksia. No niin, neljä vuotta sitten sen jälkeen, kun Jorsa totesi, että vahvempi mandaatti on välttämätön niin sen takia niin on tarkoitus vastata sekä maahantulon että terrorismin tuomiin haasteisiin. Sen takia turvallisuus on Euroopan tasoista ja sen takia toivotan tervetulleeksi komission ehdotuksen, joka antaa tiettyjä lisävaltuuksia äh, virastolle. EU-lisä EU-lisä. Lisällä on keskeinen rooli kun tuetaan tällä hetkellä neuvottelun alla olevia äh, järjestelmiä, entry-exit-järjestelmää, ETS ja TCN-järjestelmää ja virastoa. Tai virastolla on myös vahvemmat toimivaltuudet tilastopohjaisiin pilottihankkeisiin. Tarkoitus on perustaa automatisoitu tietojen laadunvalvontajärjestelmä, joka on hyvin tärkeä asia niin, että voidaan varmistaa, että johdonmukaiset ja oikeat tiedot identifioidaan välittömästi ja automaattisesti. Tämä on ollut ongelma, koska monesti jäsenvaltiot eivät aikaisemmin ole lähettäneet tarkkoja ja johdonmukaisia tietoja, ja jäsenvaltiothan näitä tietokantoja täyttävät. Mitä tulee sitten yhteentoimivuuteen, ehdottu, ehdotus antaa virastolle mahdollisuuden mekanismin kehittää komission lähestymis tavana tärkeimmät mekaaniset toimenpiteet yhteen toimivuuteen liittyen. Komission ehdotuksessa on kuitenkin lisäselvitystä vaativia seikkoja ja vielä parantamistakin minun mielestäni olen todennut näistä mietinnössäni. Ensinnäkin tukijäsenvaltioille. Viraston kyky tarjota neuvoa ja tukea jäsenvaltioille, jos ne sitä pyytävät. Teknisissä asioissa on yksi tärkeimmistä muutoksista, jota uuteen mandaattiin on tehty. Kyseessä on uudet IT-järjestelmät ja ilman muuta jäsenvaltioilla tulee olemaan kysymyksiä ja selvennyksiä. Ja ne kysyvät niitä kysymyksiä EU-lisältä. Artiklassa 12 ehdotan, että tämänhetkinen toimenpide jäsenvaltion ää, tietopyynnön esittämiseksi vaatii selvennystä. Sen pitäisi mennä suoraan virastolle eikä komission kautta niin kuin aikaisemmin. Ja tässä kontekstissa komissiolla on ex ante valvontamahdollisuus ja konsultatiivinen valvontamahdollisuus ja sen takia sen pitäisi, ja sen jälkeen sen pitäisi valvoa, onko virasto antanut asianmukaisen ajan puitteissa vastauksen jäsenvaltiolle, joka on pyytänyt selvennystä tai mitä tahansa kysymyksiä esittänyt. Ja toinen muutoskohta koskee saitteja kohtia, teknisiä paikkoja. Uskon, että viraston pitäisi nopeasti pystyä reagoimaan tilante- muuttuviin tilanteisiin ja panemaan täytäntöön tulevia lainsäädäntöehdotuksia olemassa olevien teknisten työkalujen puitteissa. Ja saitin, saittia pitäisi laajentaa ja parantaa, koska tehän tiedätte, että tietokantoja luodaan uusia koko ajan. Eli jos tämän hetkinen sait, jos sillä on tiettyjä teknisiä hankaluuksia toiminnassaan, niin ne ongelmat ratkaistaisiin Strasbourgissa, joka on tällä hetkellä EU-lisan tärkein tärkein ratkaisukohde. Ja viittaan tässä artiklaan 13 sen tarjoamaan mahdollisuuteen perustaa uusia teknisiä saitteja, jos niitä tarvitaan. Ja sen jälkeen, kun hallintoneuvoston sitä informoitu ja komissiota kuultu. Eli pääsaitti on Strasbourgissa ja sitten lisäsaitteja eri paikoissa, jos tarpeen on. Ja jos te, todellisuus ja jäsenvaltiot sitä vaativat sen jälkeen, kun komissiota on konsultoitu ja hallintoneuvosto on siitä päättänyt. No sitten backup puolelta. Uskon, että EU-lisän hallintoneuvosto komissiota kuultuaan pitäisi voida päättää, pitäisikö tämä saitti sijaita, jotta voitaisiin tarjota mahdollisuudet, tai missä sen pitäisi sijaita, jotta, äh, sijaita, jotta järjestelmä voisi toimia täysimääräisesti. Uskon myös ja perustan, että tämä äh, turvakopiosaitin pitäisi olla sellainen, että se takaa toiminnallisuuden siinä tilanteessa, että jos joku muu järjestelmä kaatuu tai on toimintakyvytön. Ja kolmanneksi sitten vielä, paljon ei enää ole jäljellä, maiden osallistuminen, jotka liittyvät Schengen-lainsäädännön kehittämiseen ja soventamiseen, niin tästä hyvin lyhyesti vain laajensin artiklaa 39 siten, että tämä assosioitu osallistuminen muiden maiden tahoilta koskemaan mihin tahansa assosiaatiosopimukseen EUn kanssa. Tämä koskesi esimerkiksi Georgiaa ja Ukrainaa tässä tapauksessa. Ja uusi ehdotus sitten, tai uusi artikla 38a, jolla voitaisiin tarjota virastolle riittävä oikeudellinen perusta, jotta se voisi komissiota kuultuaan perustaa ja pitää yllä suhteita kansainvälisiin järjestöihin. Ja sitten vielä taloudellinen kompensaatio. Artikla 37 tarjoaa oikeusperustan yhteistyölle EUn instituutioiden ja elinten ja virastoiden kanssa. Ja tässä tapauksessa EU-lisan tarjomat palvelut voivat vaikuttaa virastoiden budjettiin ja sen takia ehdottaisin, että nämä kompensoitaisiin näille palveluille. Viides kohta koskee avoimuutta. Esitän tarkistuksen, tarkistuksen tai tarkistuksia EU-lisän avoimuuden lisäämiseksi ja myös koskien eturistiriitakysymyksiä hallitusneuvostossa ja pääjohtajan ja neuvonantajaryhmän sisällä. Ja huomautan myös, että executive directorin pitäisi olla riippumaton eikä hänen pitäisi ottaa ohjeita miltään hallitukselta. Executive Directorin mandaatti seuraavaksi ehdotin seuraavaa korostusta, että Executive Directorin mandaatin mm, mandaatin lisääminen Europol-asetuksen huomioon ottamiseen. Tässä olisi siirtymävaihe, joka voisi kestää maksimissaan viisi vuotta jos olemassa olevan lainsäädännön puitteissa sitä ei ole jo laajennettu. Eli tämänhetkinen oikeuspuitteisto ja uusi oikeuspuitteisto antaisi tällaisen siirtymäajan mahdollisuuden. Nyt uskoisin, että olen kattanut suur, tärkeimmät asiat ja haluaisin todeta, että Euroopan, Euroopalla on edessään tänään haaste. Sen täytyy pysyä avoimena ja toisaalta turvallisena. turvallisena ja sen takia EU tarvitsee vahvemman mandaatin ja riittävästi joustavuutta, jotta se voi olla sekä avoin, pysyä sekä avoimena että turvallisena tai taata avoimuuden ja turvallisuuden Euroopalle. Kiitän kaikkia kollegoita ja toivottavasti saamme asiasta pikaisesti yhteisymmärryksen aikaiseksi. Kiitos paljon. Nyt varjo esittelevät paristet saa puhua kansan puolesta. Parpela Kudritska, olkaa hyvä. Thank you. I would like to thank... Uh... Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta. On mukavaa nähdä tämä. Minä olen äh, tukemassa virastoa ja sen prioriteetteja. Erityisesti on hienoa, että näitä teknisiä toimintapaikkoja on otettu huomioon ja pyritty ähm, 38 kappale, artikla 38 kappale 1 äh, eri assosiaatiosopimusten kautta Euroopan unionin liittyvät maat, yhteistyömaat on otettu huomioon. Kuitenkin mietintöluonnoksessa pitäisi erityisesti ottaa erikoistunut henkilöstö mukaan. Erityistä arviointia tarvitaan teknisten toimipaikkojen suhteen, myöskin päätöksenteossa, viraston arviointi ja ESAS-arviointi. Minä tulen esittämään näihin seikkoihin liittyviä tarkistuksia. EU-Liisa, kuten aikaisemminkin sanoin, on valtavissa haasteissa näiden uusien tehtävien myötä, siksi Meidän täytyy varmistaa, että äh, se pystyy toimimaan tulevina vuosinakin hyvin. Äh, paljon kiitoksia, hyvät kollegat äh, ja varjostelijat, kiitos. Kiitos SND-ryhmän nimissä puhuu Katarina Kinici. Grazie. <clears throat> Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin kaikkea kiittää edustaja Makoveita, kollegaa, joka on esitellyt tämän mietintönsä koskien uutta uutta EU-lisäasetusta, joka ilman muuta antaa pohjan rakentavalle vuoropuhelulle Euroopan parlamentin kannan valmistelussa. Asetusmuutos on tietysti tärkeä asia ottaen huomioon EU-lisan tärkeän roolin, joka liittyy tiedonvaihtoon ja turvallisuuteen. Minä olen analysoinut huolella komission alkuperäisen ehdotuksen ja kollega Magovein mietinnön ja katson, että tässä on vielä muutamia kohtia, joita muiden varjoesitelyjen kanssa yhdessä meidän pitäisi syventää. Ensinnäkin täytyisi analysoida Euroopan komission valvoja, valvontaroolia viraston suhteen. Ehdotukset, jotka mietinnön esittelijä on esittänyt, ovat sellaista, ne voidaan jakaa, mutta haluaisin lisätä, että täysi tasapainottaa valvontatarvetta ja toisaalta toimintavapautta, joka antaa EU-lisälle mahdollisuuden suorittaa tehtävänsä, mikä sille on annettu tehokkaasti ja vaikuttavasti. Ja sitten toinen asia minun mielestäni, joka vaatisi vielä lisämietintää, on mekanismi, joka koskee rahoituskompensaatiota, jota esittelijä esitti. Tämä aspekti on sellainen, jota pitäisi vielä miettiä, että voitaisiin välttää se, että viran, virastosta tai virasto nähdään ehkä, ehkä ikään kuin maksettuna palvelun tarjoajana, tarjoajana. Mehän tiedämme, tai meidän pitää pitää mielessä, että kun avataan mahdollisuus julkisviranomaisille kehitellä tiettyjä tuotteita ja saattaa ne kaupallisesti saataville, saataville tietyille jäsenvaltioille tai ryhmille, voisi saada aikaisiksi kummallisia näkökantoja ja, ja imagokysymyksiä ja myöskin vaikuttaa viraston toimintaan sen asetuksen säätämien tehtävien mukaisesti. Ja täytyy viitata sitten vielä suhteisiin muihin, muiden kansainvälisten järjestöiden kanssa. Uskon, että tästä aiheesta meidän pitäisi uudessa 38 kappaleessa selventää tarkemmin, mitä tällä muutoksella tarkoitetaan. Mitä tulee sitten executive directorin nimeämisen suhteen sen pitäisi olla mielestäni samankaltainen kuin siis muissa sisämark- sisäasioita koskevissa virastoissa ja lainvalvontavirastoissa. Euroopan parlamentti on tietenkin yksi yhteislainsäätäjistä ja sillä on tärkeä tehtävä valvonnassa. Ja tulevina vuosina meillä tulee olemaan yhä tärkeämpi rooli, todella merkittävä rooli. Ja sitten vielä ennen loppupäätelmiä artikla 9 koskien ja yhteen sopivuutta, yhteen toimivuutta, koskien olen samaa mieltä, että EU-lisalla on tehtävä laatia tällaisia järjestelmiä vain, jos yhteislainsäätäjät päättävät tällä hetkellä neuvoteltavina olevien lainsäädäntövälineiden puitteissa niin. EU-lisalle annetaan esimerkiksi tehtävä, tehtäväksi kehittää näitä yhteentoiminnallisuuselementtejä sen perusteella, mitä asiantuntemusta virastossa tällä hetkellä jo on. Ja sitten vielä lopuksi koskien Euroopan eh, henkilötietojen säilyttämisen suhteen annettu eh, kannan ilmaus pitää ottaa huomioon. Siihen on esitetty varjoesittelijöiden eh, kokouksessa kriittisiä kantoja kun puhutaan keskitettyjä, keskitettyistä henkilötietojen säilyttämisestä tilastollisissa tarkoituksissa. Artiklassa 12, sen kohdassa 2, mainitaan tästä asiasta tarkemmin. Ja lopuksi vielä haluaisin todeta, että meillä varmasti tulee olemaan mahdollisuus varjoesittelijöiden kokouksissa vielä syventää, syventää me näistä aiheista, jotka halusin ottaa esille tässä ensimmäisessä puheenvuorossa. Olen varma, että pääsemme lopulta tekstiin, jonka kaikki voimme hyväksyä, koska viraston rooli on äärimmäisen tärkeä ja vaatii meiltä äärimmäistä sitoumusta niin ikään. Um, Kiitoksia paljon. Muita varjoesittelijöitä ei ole paikalla, joten kysyisin, haluaako joku muu jäsen mahdollisesti puhua. Niin, minähän olen varjoesittelijä, aivan totta. Mutta te kolme jo otitte esiin kaikkein tärkeimmät asiat, joten itsekin jään nyt odottelemaan työtä, että tämän asian suhteen tehdään. EU-parlamentin tuki tälle virastolle on täysin päivän selvää. Kysymys kuuluu, minkälaisia suojatoimia tai lausekkeita täytyy saada mukaan, niitä voidaan pitää kiinni standardeista tietokantien yhteydessä. Nyt esittelemä Kove vielä puheenvuoron ja tietystikin mikäli Teille sopii. Annan puheenvuoron myöskin komission edustajalle, jotta hän voi lyhyesti puhua ennen kuin esittelijä puhuu. Herra Milo, voisitteko kenties kertoa oman kantani asiaan? Thank you, Mr. Chairman. Uh, I would like to thank... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijä tästä hyvin tärkeästä EU-lisäehdotuksesta. Komissio voi hyväksyä monia esitettyjä tarkistuksia, koska ne täsmentävät ja selkentävät asioita ja lisäävät lisätietoa tekstiin. Kuitenkin komissiolla on hiukan hankaluuksia tiettyjen tarkistusten kohdalla. Ja tarkistusten järjestyksessä ensin 118 ja 119 komissio haluaisi keskittyä No kappaleessa 18 tämä liittyy teknisiin osaan. Tämä on ehdotus, joka jo kumpusi hallintoneuvostosta ja sitä arvioinnista, jota komissio ei tuolloin tarkastellut pääasiallisesti siksi, että järjestelmien sijainti on järjestelmien äh, ja siis järjestelmän sisäinen kysymys – sijainti on nimenomaisesti mainittu teksteissä ja kaikki muutokset näihin sijainteihin vaatisivat muutoksia välineeseen. Tämä ei ole hallintoneuvoston päätettävissä oleva kysymys meidän mielestämme. Tekstejä on muokattu niin, että nämä varajärjestelmät voisivat olla yhtäaikaisesti aktiivisessa tilassa. Tämä oli hallintoneuvoston ehdotus, joka meille sopii tämä on kuitenkin tilanne, jossa aktivoinnin pitäisi meidän mielestämme olla vain vaihtoehto. Komissio ei voi olla tarkistuksen 19 kanssa samaa mieltä. Tässä todetaan, että varjastamme sijainnista Tämä teksti vaikuttaa nyt ehdottoman, että varjastelman sijainti voisi olla sellainen, että se voitaisiin muuttaa toiseen paikkaan hallintoneuvoston päätöksellä. Ja tämän lisäksi tähän mennessä mitään vaikutusten arviointia ei ole tehty, että voitaisiin perustella eh, sitä tarvetta, joka meillä on näiden sijaintien muuttamiseksi tai varajärjestelmän sijainnin muuttamiseksi. Eh, komissio siis eh, ehdottaisi aivan sama kuin hallintoneuvoston johtaja lokakuussa varajärjestelmän sijainnin suhteensa pitäisi meidän pidestämme olla nykyinen. Muutokset vaatisivat olemassa olevan lainsäädäntöön muutoksia ja silloin kansalaisäätäjien pitäisi se itse tehdä. Tätä ei voida jättää muille. Mitä tulee Tarkastuksen 3 ja 16, jotka liittyvät artiklaan 12 kappaleeseen 1. Tässä puhutaan ad hoc-tuesta jäsenmaille. Valiokunnan pitäisi huomata, että tekstejä voidaan selventää ja näitä pyyntöjä voitaisiin suoraan virastolle esittää kuitenkin, mitä tulee ad hoc tukipyyntöihin, jotka vaatisivat ähm, turvallista turvallisuuteen tai maahanmuuttoon liittyviä toimia. Nämä pitäisi suunnata komissiolle, koska komissio eikä virasto ole se taho, jolla on mahdollisuus poikkeuksellisiin maahanmuuttoon liittyviin tilanteisiin liittyen tehdä näitä arvioita. Tämä oli meidän varhainen 2016 vuoden kantamme, kun EU-Liisa pyysi hotspot-tilanteissa komission arviota joita komissio ei myöskään vastusta sitä, että voitaisiin lisätä arviointi siitä, onko virasto jäsenmaiden pyyntöihin reagoinut kyllin nopeasti. Mitä tulee kohtaan 17? Suoka anteeksi, meidän täytyy pari minuutin kuluttua äänestä ja äänestykset ovat pitkiä ja visaisia, joten voisitteko pikkuhiljaa päättää puheenvuoron ja antaa suosituksenne joka liittyy tarkistuksiin, mutta voitte lähettää tämän tiedon myöskin esittelyyn kirjallisessa muodossa. Kyllä tietenkin voin ehdottaa, että me tapaamme esittelijän varjoesittelijöiden kanssa, että voisimme keskustella tarkistuksiin liittyvistä yksityiskohdista. Okay, thank, thank you very much for, for that. Uh... Kiitoksia paljon siitä, että osoititte ymmärrystä Otamme siitä vaara, mitä te sanoitte, mutta annan vielä esittelen lopuksi puheenvuoron ennen kuin äänestämme. Um, thank you very much. Kiitoksia paljon. Tiedän, että meillä on edessä mieleen äänestykset. Tietosuojasta sanoisin vain seuraavaa. Komissio teetti tutkimuksen jokin aika sitten, silloin kun EU-liisa luotiin, ja tutkimuksen johtopäätös oli se, että olisi turvallisempaa että on yksi ainoa virasto, joka kattaa kaikki tietokannat. Tämä olisi parempi tietosuojan ja turvallisuuden ja neutraaliuden kautta kannalta. Me tiedämme, että EU-liisan osalta kaikilla ei ole pääsyä tietoon ja tietokantoihin ja servereihin. On aina helpompi vartioida, tai yhden viraston on aina helpompi varmistaa tietosuoja kuin, kuin mikäli jos on kymmenen verastoa ja kymmenen serveriä palvelinta. Tässä oikeastaan kaikki kollegat. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Kollegoille tiedoksi, että tarkistusten takarajan 6. marraskuuta kello 6 illalla. Näin ollen voimme päättää tämän keskustelun tähän ja kenties annamme kollegoille minuutin aikaa asettaa paikoille ja sitten aloitamme taas äänestykset. colleagues, um, please get ready for the votes, please. Valmistautukaa äänestykseen kaikki sähköiset äänestyskortit valmiiksi. Tänään aloitetaan ihan muutaman sekunnin päästä. Aloittaa. Valmistautukaa. colleagues, if everyone is ready. Kollegat, jos olette valmiita, valmistautukaa. Nyt olkaa niin ystävälliset, että pääsemme aloittamaan. Näen, että siellä jotkut istuutuvat paikoilleen. Istuutukaa nopeasti, että päästäisiin alkuun. Aloitetaan ensimmäinen sähköinen äänestys toisella sessiolla kohti digitaalista kaupastrategiaa Angelina Liina, haluatko käyttää esittelijänä puheenvuoron ensin, ennen kuin aloitamme? Et halua, joten aloitetaan äänestys välittömästi. Kollegat, kompromissi kolmonen, äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Eivät ole vielä äänestäneet, vielä on äänestys auki. Onko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Selvä, selvä. Hyväksytty. Helposti meni läpi se. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Tarkistus 26. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 oli siis kyseessä. Hylätty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Compromise four. The, the vote is... Tarkistus. Anteeksi, kompromissi nelonen äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viitonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37, ensimmäinen osa. En, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Ei vaan hetkinen. Mennäänkin tarkistukseen 30, 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja kollegat tästä äänestyksestä SNDllä on yksi liika ääni siellä. Katsotaanpas. Nyt voidaan äänestys päättää ja hyväksyt Tarkistus 45. Tarkistus 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tasan kappaleet tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8 alkaa. päättyy. SNDllä on yksi liikaa jälleen kerran. Ei voi olla Birgit kyseessä. Äänestys on vielä auki niin pitkään, kun siellä on yksi ylimääräinen kortti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Alkaa. Päättyy. Hylätty. 13. Alkaa. päättyy. Hyväksytty. 14 alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 alkaa. Päättyy. Hylätty. 16 alkaa. Päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy päättyy, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 22 pää- alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kakkonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty Sitaatiot. Tarkistus ensimmäinen. Ykkönen. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty tarkistus kaksi. Päättyy. Hylä, hyväksytty. Kolmonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Alkaa päättyy. Hyväksytty. Viitonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kuutonen. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja koko tekstistä äänestys näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 52 ääntä puolesta, kolme vastaan ja yksi tyhjää. Onnittelua esittelijälle. colleagues, we move now to... Kollegat, siirrytään seuraavaksi. Seuraavaksi yksityiselämän kunnioitusta ja henkilötyöten suojaa koskevaan mietintöön sähköisessä viestinnässä direktiivin 2258 EU komoaminen. Esittelijänä Marju Lauristin ja kyseessä on mietintöluonnoksen hyväksyminen. Haluaako esittelijä pitää puheenvuoron ennen kuin äänestämme? Marju, ole hyvä. very briefly only. Paljon kiitoksia aivan lyhyesti. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, myöskin EPPn varjoesittelijää, joka teki kaikki mahdolliset ponnistukset aivan loppumetreille asti, jotta pääsemme kompromissiin. Valitettavasti kaikki ei aivan onnistunut kuten halusimme. Tämä oli erittäin vaikeaa työtä, valtavaa painostusta ja todellakin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet tässä työssä mukana aktiivisesti auttamassa, pyrkineet parhaan tuloksen saavuttamaan olemme nyt saaneet parhaan tuloksen, joka oli mahdollinen. Kiitos. Compromise. Paljon kiitoksia. Aloitetaan kompromissiartiklasta yksi. Äänestys on alkanut. Closed. Äänestys päättyy. Kollegat, SNDllä on yksi kortti liikaa. Voitteko hoitaa asian kuntoon ennen kuin äänestys päättyy? Kunnossa on. Pitäkää tuo korjaus voimassa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Sitten kompromissi kakkonen. Ei vaan, niin, kompromissiartiklasta kaksi. Äänestys auki. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi artiklasta kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklasta 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artiklasta 5 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklasta 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklasta 7. Äänestys alkaa. ihan rauhassa. En anna sivunumeroita täältä ollenkaan. Menee kaikki sekaisin, kun ne ovat eri, eri versioissa. Kompromissiartiklasta 7. Etsikää rauhassa oikea sivu sieltä omasta materiaalistanne. Rova Stevens myös. You got it. The vote is now closed. Selvä. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Kompromissiartiklasta 8. Äänestys alkaa. Voitte pyytää sivunumeroita ihan niin paljon kuin haluatte, en aio niitä teille antaa. Äänestys on vielä käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös kompromissiartiklasta 9. Artikla 9, kompromissiäänestys alkaa. Aivan rauhassa etsikää oikea sivu. Äänestys pysyy auki siihen asti. Äänestys on käynnissä. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklasta 10. Äänestys alkaa. Edelleen on äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten mennään kompromissiin artiklasta 9, 11a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt mennään kompromissiin artiklasta 12. Äänestys alkaa. Ei, ei, vaan sen takia, että kompromissi artiklasta 11a on hyväksytty, joten silloin mennään kompromissiin 12. Eli kompromissi 12. Kuunnelkaa tarkasti. Kompromissiartiklasta 12. Äänestys on edelleen auki. Äänestys päättyy. Hyväksytty hyväksytty. Kompromissi artikla 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kompromissi artiklasta 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty hyväksytty. Ja sitten artiklasta 15 kompromissiäänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 16 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissiartiklasta 18 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 19 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 21 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 22 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklasta 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi artiklasta 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy päättyy. Hyväksytty kompromissi artiklasta 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Kompromissi artikla 27 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 27 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Me emme äänestä näistä videosista, äh, äh johdantosista ähm, loppuäänestys nimenhuutoäänestyksellä. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys on käynnissä.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 jos koko valiokunta haluaa odottaa minuutin tai pari. Okay. Was this the final vote? Yes, this one. Okay. Oliko tämä loppuäänestys? Sorry, colleagues. Oh, sorry. Yeah. Um, we can't wait any longer. Emme voi nyt enää odottaa tämän pidempään jotta kaikki olisi siis selvää, koordinaattorit pyysivät, että me äänestäisimme hiukan hitaammin. Nyt äänestys päättyy 31 puolesta, 24 vastaan yksi tyhjä. Nyt siirrymme äänestämään neuvottelumandaatista. Äänestys alkaa. The vote, as everyone voted, the vote Oliko kaikki äänestäjät? Äänestys päättyy. Ihmiset vielä äänestävät. Hyväksytty 31 puolesta 25 vastaan 0 tyhjää. Onnittelut ään esittelijälle. Mr. Boni, um, do you wish to take the floor? Mr. Boni, haluatteko käyttää puheenvuoron, hyvät kollegat? Edustaja Boni haluaisi käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Colleagues. Eh, Hyvät kollegat, olen nyt viimeisiä, tai Mario, Marjut Laurista on viimeisiä päiviä Euroopan parlamentissa nyt, koska hän on päättänyt jatkaa uransa Virossa, joten haluaisin kiittää häntä lämpimästi hänen panoksistaan meidän erittäin joskus ristiriitaisiinkin keskusteluihin. Kiitos paljon sinulle, Marjot. Thank you, Mikael. Very um, intervention on behalf of the Paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin arvokas puheenvuoro valiokunnan puolesta. Paljon kiitoksia. Kiitoksia Marja. Hyvää jatkoa sinulle. Hyvät kollegat, tämä on mielenkiintoinen äänestys. Nyt pyytäisin, että siirrymme seuraavaan äänestykseen. Tiedän, että monilla kollegoilla on aika rajoja, joten pyydän kunnioittamaan sitä ja siirtymään nyt eteenpäin. Ja nyt me siirtyisimme siis ähm, Euroopan unionin rikasoikeudellisen yhteistyön äh, virastoon. Axel Voss, haluaako Axel Voss käyttää puheenvuoron ennen äänestystä? Ähm, Ihan lyhyesti vain haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että tämä sui melkoisen hyvin ja juohvasti ja nopeasti pitkän odottelun jälkeen. Nyt on saatu tulosta vihdoinkin. Uskon tämän tuloksen kanssa voimme kaikki elää ja se on hyvinkin suotettavissa kaikkien mielestä. Täm. Paljon kiitoksia Aksel. Nyt voimme siirtyä äänestyksiin. Aloitamme 187 tarkistuksesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Menemme nyt tarkistukseen 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkastus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myöskin hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Hyvät kollegat, meiltä jäi tarkistus 14 väliin valitettavasti, eli Tarkistus 14. 14. Äänestys alkaa. Ää, tarkistus 14. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 242. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi I. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont 15 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi J. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi K. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi L. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 284. Tarkistusäänestys alkaa. Kompromissi N, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi U. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 69. Äänestys alkaa. Tarkistus 69. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juri 40. Juri 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi P. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Q. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi R. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi S. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi T. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi ZD. Äänestys alkaa. Tämä oli datasuoja kompromissi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. TE. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi U. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi V, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi W, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 387. Äänestys alkaa. 387. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi X. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Y. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Z. Z. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sekin. Tarkistus 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 143 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin ikään. 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 145. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 148. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 149 ja kont 43 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 150. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 151-154, kaikki yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kont 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 156. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 158. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 408 ja 159. 408 puheenjohtaja korjaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 159. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 160. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 409. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kont 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont 48. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi ZC. Äänestys alkaa. aakkoset alkavat loppua, sanoi puheenjohtaja. Mitä sitten tiedä, kun aakkoset loppuvat? Mietin tässä vain. Äänestys päättyy. Voi ei, sanoi puheenjohtaja. Hyvät kollegat, jokin meni pieleen koneen kanssa. Meidän täytyy hoitaa uudelleen äänestys kompromissista ZC, koska kone ei kirjannut tulosta ZC uudestaan. Äänestys alkaa. ZC. ZC. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, hyväksytty. Nyt sitten juuri 52 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 165. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 166. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 167. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. 169. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 170. Äänestys alkaa ja myöskin kont 51 yhdessä ja 170 ja kont 51 siis. Kaikki samassa ryppäässä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 171 ja kont 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 172. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 173. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 174 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 413 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 414 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 175, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Juuri 58, äänestys päättyy, hylätty. 176, äänestys alkaa. päättyy, hylätty. 177, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 178 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 179 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 180. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 181. Vote is open. Close. Carried. 4, 4, 416 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Juri 61 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 418, kahdeksan is 418, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 184 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 185 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 186 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kont 55 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kont 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 188, 189 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi ZA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juri Kakkonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juri kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Juri nelonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juri Vitonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juri seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 198. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 199. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kont kolmonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juri kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juri yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 201. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissit ZB, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 213 äänestys alkaa. Closed. Carried. Amendment. Tarkistus 5 ja juuri 14 yhdessä. Äänestys alkaa. Closed. Carried. Amendment. 215. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Juuri 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 216. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 217. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kont vitonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kont kutonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 218. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 219. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 220. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 51 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Ja nyt sitten päätös lähteä neuvotteluihin. Äänestys alkaa. The vote is closed. that is adopted 50 votes for, 5 against. 50 puolesta, 5 vastaan. Onnittelut Vossille. Congratulations to the rapporteur. So we have to make a colleagues, um, colleagues just, uh... Kollegat, tiedoksi. Äänestys päättyy nyt etuajassa, eli meillä on nyt sitten tauko puoli yhteen asti. So the next part of the uh, program is 12.30. Eli jatkamme kello 12.30. Ja silloin meillä on yhteiskokous talous- ja valiokunnan kanssa. Eli jatkamme kello 12.30 ja kiitoksia äänestyksistä. Äänestys päättyy. We resume at 12.30.